Well, I think we'll have to make a start, otherwise... Eiköhän ole syytä aloitella, muuten joudutaan tässä ongelmiin muiden ihmisten kanssa. Hyvää iltapäivää kaikille. Ensinnäkin hyväksymme esityslistan. Voimmeko hyväksyä esityslistan? Kiitos. Puheenjohtajan ilmoitukset. Ai. No, tässä meni yksi kohta ohi. No sen verran vain muistuttaisin, että huomenna emme kokousta täällä, vaan koko päivä on PHS 5B 001. Eli tänään iltapäivällä. Ja siellä on paperit mukaan. Muuten menee hukkaan. Sitten kolmas kohteistuslista on direktiivi, ehdotus parlamentilta ja neuvostolta sukupuolitasapainon aikaansaamiseksi johtokulmat, paljon johtokunnan jäsenten kanssa siinä esittelijän Ulle, joka saakin heti puheenvuoron. Kiitos eh, puheenjohtaja. Me olemme jo järjestäneet ensimmäisen varjoesittelijöiden tapaamisen ja keskustelut eh, toistaiseksi ovat olleet eh, hyvin tuottelijaita ja toivon mukaan pääsemme hyvään sopimukseen. Avainkysymys on luonnollisesti se, pitäisikö meillä olla 40 prosentin sitovat tavoitteet vai ei, komissiohan ehdottaa sitä. Tässä on vaihtoehtoja yksi, että teemme tiukemmaksi komission. Tekstinä esitämme todellisia kiintiöitä. Toinen vaihtoehto on se, että pidämme komission esityksen tällaisena. Kolmanneksi se, että me pidämme sidot, kiinteät tavoitteet, mutta muutamme aikataulua ja neljäs on se, että meillä on joustavampi malli. Minä en ole luopunut tästä kannasta, niin minun mielestäni meidän pitää täytyy tehdä töitä sen eteen, että me todellakin saamme naisia enemmän huippujohtajatasolle. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että me saamme edistystä alhaalta ylöspäin mieluummin kuin ylhäältä alaspäin. Ja tällä mallilla on monenlaisia etuja, mutta se vaatii sitovia toimenpiteitä ja se vaatii sen, että yrityksillä on tavoitteet sekä johtajatasolla että alemmalla tasolla. Ja että kuluttajien täytyisi voida tarkistaa, mitä yritykset tekevät sukupuolitasa-arvon ja tasapainon puolesta. Täytyy muistaa, että kaikki nämä järjestelmät eivät aina ole samanlaisia. Esimerkiksi Norjassa on ollut kokemuksia näistä kiintiöistä, jotka eivät ole vaikuttaneet samalla tavalla kuin mitä komissio sanoo niiden vaikuttavan. Ja esimerkiksi vihreät tukevat näitä sitovia toimenpiteitä ja EPP, Wortman Kohl ja ECRin varjoesittäjä Fox ovat enemmän minun kannallani. Ja sitten edustaja Kratsa äh, kannattaa, että PK-yritykset otetaan mukaan hänen tarkistuksessaan 140, 164. Minun mielestäni tässä mennään liian pitkälle. Mehän koko ajan pyrimme vähentämään äh, PK-yritysten kohdalla hallintoa. Ja samanaikaisesti tarkistus 167, siinä halutaan ottaa mukaan johtokunnan jäsenet ja minun mielestäni tässä mennään liian yksityiskohtiin. Sitten esimerkiksi herra Ludvigsson, Bulaar ja minä, me haluaisimme, että komissio tarkastelisi uudelleen mahdollisuutta, että otettaisiin mukaan myös ei-pörssiin kuuluvat yritykset. Artikla 4, joka on ehkäpä se kaikkein tärkein. Minä no, tuen Klintsin, Tremosan, Klintsin, Turvaltsin, ja feion tarkistusta. Meitä on useita, joiden mielestä yritysten pitäisi julkaista äh, ne toimenpiteet, joihin he ovat ryhtyneet parantaakseen äh, sukupuolten välistä tasa-arvoa, kuten herra Giegold ja Ludvigson ovat esittäneet tarkistuksessa 210 ja 213. Äh, Tämä on erittäin tärkeää. Kuluttajilla täytyy olla mahdollisuus nähdä, että yritykset tekevät sen, mitä heiltä vaaditaan on koko joukko tarkistuksia, jotka menevät oikeaan suuntaan, kun ne haluavat poistaa kohdan 4.5, jossa käännetään, on käänteinen todistustaakka. Ja suuri enemmistö ALDE, SD ja vihreät, vihreiden jäsenistä haluavat poistaa tämän liian tiukan määräyksen. Uskon, että me pystymme saamaan aikaan kompromisseja. Mitä tulee sitten sanktioihin, niin jotkut teistä haluaisivat tiukempia ja vahvempia sanktioita. Tästä on koko joukko tarkistuksia, joissa on tiettyjä oikeudellisia ongelmia 228 230 Giigolilta. Jotkut niistä ovat äh, epäsuhtaisia ja menevät liian pitkälle, kuten 227 Ludvigsonilta, hyvä ruotsalainen ystäväni, jossa Öö, mennä liian pitkälle. Kuitenkin me pyrimme siihen, että käytössä olisi tiukat sanktiot. Sitten vielä lopuksi Toivon, että me saamme aikaan laajan sopimuksen tästä hyvin poliittisesta asiasta ja kykenemme ylläpitämään tasapainoisen lähestymistavan. Ja että tässä on kysymys rakenteellisesta lähestymistavasta niin, että me saisimme naisia myös äh, yritysten johtoon. Jäsenvaltioiden on luotava olosuhteet äh, perheelämän ja äh, työelämän välillä. Ja että Äh, julkisesti noterattujen yhtiöiden äh, toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauma saataisiin taso, tasapainottamiseksi, mutta ensin meidän pitäisi aloittaa työ myös meidän omista toimielimistämme. Kiitos. Selvä, kiitos. Tässä kerrottiin, että Jean-Paul puhuisi Karenin puolesta. Hän on tulossa. Eli eteenpäin seuraavaan. Moikka, sinä olet. Ole hyvä. I would agree. Kiitos. Olisin yhtä mieltä Estilen kanssa siitä, että perusongelma tässä mietinnössä on kohta neljä, jossa päätämme siitä, minkälaisia, minkälaisia toimista olemme sopimassa. Minusta tässä on ratkaisevan tärkeää, erot ryhmien välillä ovat juuri siinä. Joten tarvitaan lisäkeskustelua tästä varjostuneen kokouksessa, joka on tarkoitus pitää huomenna. Ensimmäisen ajatustavaihdon jälkeen olen varma siitä, sanoisin, että kannat ovat hyvin kaukana vielä toisistaan. Selittääkseni kuitenkin, mikä on S- ja D-ryhmän kanta. Me uskomme, että 40 prosentin edustus naisia johtokunnissa on olennainen, jos halutaan ottaa askel kohti todellista tasapainoista sukupuolten yhtäläistä edustusta demokraattisesti – toimenpiteet, joilla voidaan saavuttaa tämä sukupuolten tasapuolinen edustus, on se, että on eri tasoilla. Ja tämä koskisi pörssissä olevia yrityksiä ja myöhemmin myöskin sitten muita suurempia yrityksiä, jotka eivät ole pörssiin listattuja. Sitovat toimenpiteet ovat ainoa tapa saavuttaa tavoite, ja minusta tämä on ratkaiseva jakolinja poliittisten ryhmien välillä. Minä henkilökohtaisesti ainakin näen asian näin suhteessa esittelijään koska todella sitovat toimenpiteet ovat tehokkaita ja nopea tapa saavuttaa muutoksia. On totta, että vapaaehtoiset toimenpiteet ovat johtaneet lisääntymiseen naisten osuudessa yritys- ja johtokunnissa, mutta tämä on kuitenkin hitaampaa. Ja Norja on hyvä esimerkki menestyksekkäästä kiintiön toimeenpanosta – 40 prosentin kiinti otettiin silloin 2006 käyttöön ja nyt se on johtanut siihen, että naiset ovat hyvin edustettuina. 40 prosentin tavoite saavutettiin kahdessa vuodessa Norjassa. Mielenkiintoista on, olen naisten oikeuksien varakunnan jäsen, me usein kuuntelemme esityksiä, jotka liittyvät tähän Norjan erinomaiseen esimerkkiin. Mielenkiintoista, että yritykset haluavat ottaa askeleen eteenpäin kun ne etsivät uusia johtajia johtokuntiin. Naiset ovat saavuttaneet jotakin, mm, ovat saavuttaneet jotakin Norjan osalta, myöskin naisia, jotka tulevat eri jäsenvaltioista, jotka ovat olleet menestykkäitä omissa maissaan, niin he ovat päässeet johtokuntiin norjalaisissa yrityksissä. Joten on mahdollista löytää päteviä naisia näihin tehtäviin, jos heitä etsitään. Siksi tarvitaan tämä 40 prosentin tavoite naisten kiintiöksi. Toisaalta mikään maa, joka on käyttänyt pelkästään vapaaehtoista järjestelmää, olisi saavuttanut edes 30 prosenttia naisia johtokunnissa, puhumattakaan 40 prosentista, jonka me yritämme saavuttaa komission esityksellä. Siksi haluaisin korostaa tätä sukupuolten välistä epätasapainoa yritysten johdossa, joka on asia, joka vaikuttaa myöskin taloudelliseen toimintaan yrityksissä ja on oikeudenmukaisen ja demokratian kysymys. Siksi meidän mielestäni pitää keskittyä todellakin avoimiin eh, valintamenettelyihin, tämä mitä ryhmämme kanta. Tässä olen Istilän kanssa yhtä mieltä, mutta kuitenkin niin, että kriteerit ovat selkeästi määritellyt. Me tuemme kiinteöjärjestelmiä eh, toimenpanevissa eh, johtokunnissa ja myöskin myöskin eh, johtuu kulmattomien naisten osalta. Myöskin se, että ihmiset, yritykset pysyvät kilpailukykyisinä, on välttämätöntä saada eh, perustaa uusittua jo nyt. Uskomme myös voimakkaampiin sanktioihin yrityksiä, mm, yrityksiä kohtaan, jotka eivät kunnioita tätä 40 prosentin kiintiötä. Siksi katsomme, että tällaiset yritykset tulee sulkea pois julkisista hankinnoista ja silloin kun pyydetään tarjouksia. Lopuksi minä henkilökohtaisesti uskon, että Euroopan komissio itse ei ollut riittävän kunnianhimoinen. Jos me nyt vesitämme esityksen, joka komissiosta tulee, niin minusta kysyisin, mitä sitten ylipäätään halutaan saavuttaa lähivuosina. Onko tämä nyt toinen askel kohti eh, tasa-arvoa ja tasa-arvoista edustusta? Ei. Selvä. Jean-Paul ei vieläkään ole, eli Sven. You were on the list here. No, ainakin luettelossa oli tehnyt seuraavana. Selvä, onnekas olenkin siis. No niin, tuossa aikaa rientää ymmärtääkseni. Näin valmistelijoilta ymmärsin. Haluaisin vain tukea hänen omaksumansa suuntaa. SDKistä näytti tukevan, olisi aika ironista, jos parlamentti omaksuisi heikomman kannan kuin komissio. Mitä tulee siis suuremman yhdenvertaisuuden tukemiseen naisten ja miesten kesken. Tässä on selvä ongelma, eikä se minnekään häviä vain vapaaehtoisin toimin. Se, että siihen sitoudutaan, ja vaikka se olisi pakollistakin, niin ei sekään kyllä todennäköisesti toimi, kuten valmistelija on esittänytkin. Omat sitoumukset voivat olla ties millä tasolla. Eli yritykset itse sitten päättäisivät, haluavatko 5 prosenttia naisia vai 1 prosenttiako vain, tyytyvätkö 7 prosenttiin, en minä tiedä. Eli ei tämä toimisi. Ja nimenomaan tällaista kokemusta on saatu Saksasta, ja se on osoittautunut huonoksi. Ainakin Saksassa yli 70 prosenttia ihmisistä on purkkaamoiden täynnä näitä ei-sitovia, ei-sitoviin toimiin. Joka tapauksessa on tietenkin siinä joku ajatus, että yritykset itsekin voisivat jotain määritellä, mihin pitäisi ryhtyä tukeakseen naisia, että heillä olisi uramahdollisuuksia enemmän yrityksessä. Siksi varjokokouksessa minä tenkin ehdotuksen – Nimittäin, että periaatteessa pitäydytään komission ajatuksen sitoviksi määräyksiksi suuryrityksissä, mutta käytettäisiin enemmän vapaaehtoista lähestymistapaa pienempiä yrityksiä varten. Eli tässä mentäisiin vähän pidemmälle, ettei turhaan rasiteta pieniä yrityksiä säännöin, jotka eivät ehkä oikein sovi niille. Siksi valmistelijalla ajatus ehkä tätä kautta olisi hyvä pohja välitysehdotukselle. Mutta jos minä nyt mietin tässä jotain välitysehdotusta, ja mielestäni aika selväksi se kävi myös SD-kollegan puheenvuorosta, että välitysehdotus ei kyllä onnistu sen perusteella, että on vain vapaaehtoisia toimenpiteitä, eikä mitään sitovaa oli se taso sitten mikä tahansa suuryhtiössä. Okay. Selvä. Ashley. And can I thank... Kiitos äh, puheenjohtaja. Kiitän esittelijää hänen tekemästä työstä. Ja minä arvostan niitä pyrkimyksiä, mitä hän on tehnyt äh, tässä äh, tämän lainsäädännön kohdalla. Toki meillä on kuitenkin eroavaisuuksia näissä asioissa. Minä uskon, että kaikki tässä valiokunnassa meillä on sama tavoite, eli lisätä naisten määrää yritysten johtokunnissa. Me haluamme reilun ja tasa-arvoisen yhteiskunnan ja niin, että johtokunnissa voidaan tehdä tasapainoisia päätöksiä. Tasapainoiset johtokunnat parantavat parempaa taloudellista suoritusta ja se on silloin yrityksen eduissa. Mutta tässä sitten meidän mielipiteemme lähtevätkin eri teille, koska kuitenkin yritys on osakkeenomistajien omaisuutta ja osakkeenomistajat päättävät, kuinka yritystä johdetaan. Ja minä todellakin vastustan sitä, että tässä olisi sitovaa lainsäädäntöä. Meidän täytyisi pyrkiä tavoitteisiin, ei kiintiöihin, ja saada aikaan kansallista kehitystä johtokunnissa – sukupuolijakaumassa on kysymys myös asenteista ja kiintiöt äh, ovat oikeastaan vain tällainen pinnallinen vastaus siihen syrjintään, josta naiset kärsivät. Minun ryhmäni näkemys on se, että EUn laajuinen lainsäädäntö ei ole soveliasta tällä alalla, joka mailla on erilaiset työmarkkinat, kulttuurit ja erilaiset äh, yritys- ja johtokuntarakenteet. Sen vuoksi meidän mielestämme tämä pitäisi jättää kunkin jäsenvaltion omaksi päätökseksi ryhtyä maalle sopiviin toimenpiteisiin. Tällä hetkellä eri jäsenvaltiot käsittelevät asiaa eri tavoin, joten esimerkiksi Ranskassa, Itävallassa, Belgiassa ja Italiassa on lainsäädäntöön perustuvia kiintiöitä. Suomessa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa on tehokkaita ei-lainsäädännöllisiä toimenpiteitä. Kollega Sven Giegold sanoi, että vapaaehtoiset toimenpiteet eivät toimi. No Sven, ikävä kyllä, minun on sanottava, että olet väärässä. Kyllä ne toimivat ja ne ovat toiminnassa yhdistyneessä kuningaskunnassa, Naisten määrä johtokunnissa on noussut 12-17 prosenttiin. Ja saanko puhua loppuun? Kiitos. No olen todella kiitollinen Sven. Cranfieldin yritysjohtokoulu on osoittanut, että 25 prosenttia prosenttia olisi jo naispuolisia johtajia vuoteen 2015 mennessä. Ja tämä osoittaa, että vapaaehtoiset toimenpiteet voivat olla tehokkaita silloin, kun hallitus ja yritysten johtajat ovat siihen sitoutuneita. No selvä. Mikäli Saksan hallitus päättää, että tällainen lähestymistapa ei ole soveliasta Saksan yrityksille, niin silloin te Saksassa olette ihan vapaita ryhtymään lainsäädännöllisiin toimiin. Mutta minä en ymmärrä, kun on esimerkiksi kysymys Ison-Britannian kaltaisesta valtiosta, jossa on löydetty hyvä keino parantaa tilannetta, miksi silloin pitäisi lähteä säätämään EUn laajuista lainsäädäntöä. Ihan nopeasti vielä yksi tarkistus, jonka minä olen esittänyt, tai tarkistus 256, jota ei ole otettu kompromisseihin. Siinä sanotaan, että tämä lainsäädäntö ei astu voimaan ennen kuin Euroopan unioni itse täyttää ne standardit, joita me vaadimme näiltä yrityksiltä. Minusta oli kovin huvittavaa, että Varjo esittelyiden kokouksessa sihteeristä sanoi, että emme me nyt niin voi tehdä, silloin meidän pitää muuttaa henkilöstösääntöä. Eli siis se, eh, eihän henkilöstösääntöä nyt voi muuttaa. Ja siitä huolimatta me olemme laatimassa lainsäädäntöä, jolla me määräämme, kuinka eh, eurooppalaiset yritykset toimivat. Joten tämä osoittaa, että tässä on enemmän kysymys politiikasta – ja tällaisesta Rova Redingin äh, vaalipolitiikasta kuin siitä, että todellakin muutettaisiin naisten asemaa yritysten johdossa. Koska jos me olisimme tosissamme, me muuttaisimme Euroopan unionia ja hoitaisimme oman pesämme kuntoon ennen kuin lähdemme laatimaan lainsäädäntöä muille. Joten puheenjohtaja, te tiedätte, mitä mieltä minä olen aiheesta. Jatkamme työtä esittelijän kanssa ja toivon mukaan pääsemme hyvään kompromissiin. Kiitos. Thank you. Kiitos. Sitten Jean-Paul on tullut paikalle, eli hän puhuu Korinin puolesta ja sitten Astrid sen perään. No, yritetäänpäs uudelleen. En tiennyt pitkään, että Korinnin sijaan täällä puhun, mutta yritän nyt mahdollisimman uskollisesti välittämään hänen viestinsä. Hän onkaan jossain ruuhkissa kiinni, eikä oikein ole tänne päässyt. No, Korinin nimissä minä haluaisin kiittää valmistelijaa Ulle Schmidtia lausunnon luonnoksesta. Se on hyvä pohja keskusteluille. Korinne mielestä haasetta riittää kuitenkin siinä, että saadaan iso enemmistö tämän asian taakse. Ullella on kuitenkin korinen luottamus, mikä onnekasta se. Ja sitten vielä täytyy ottaa soveltamisala esille, koska haluaisimme, että pk-yritykset jäisivät vielä ulkopuolelle. Nimittäin se voi olla aika monimutkaista semmoiselle yritykselle, varsinkin jos ajatellaan perheyrityksiä, niin että voitaisiin kaikki ehdot täyttää, joita teksti edellyttää. Tässä on syytä olla valppaana, jos tätä soveltamisalaa luvetaan myös laajentamaan muissakin kuin pörssisanoteeratuissa yrityksissä. Ja olemme samaa mieltä Ullen kanssa kiintiöistä. Se on ihan hyvä pohja keskusteluille välitysehdotuksessa. Mitä tulee sitten sääntöjen noudattamiseen toimielimissä EU-ssa, niin korin mielestä se nyt ei ole välttämätöntä, että tässä on mitään yleistä lähestymistapaa, tai että nimenomaan toimielimet mainittaisiin meidän täytyy noudattaa tässä sitä periaatetta, että me myös teemme niin kuin saarnaamme. Toivottavasti tässä nyt jotakuinkin uskollisesti välitin Korinnin viestin. Okay, Astrid. Selma sitten Astrid. Oui, merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on ihan valtava halu e- esittää Olle Smithille pahoitteluni. Niin kun tässä on 206 tarkistus tai 50 häneltäkin vielä tällaiseen lausuntoluonnokseen, joka menee muuten ihan laidasta mutta Se ei varmasti ole kovin helppoa hänen kannaltaan. Minä en ole tehnyt tarkistuksia tässä aiheessa, koska tästä käydään keskustelua vielä oikeusperustastakin. Meidän ryhmän sisäisessä työryhmässä päätettiin, että tässä odotellaan että saadaan selvennystä oikeusperustaan. Vaikuttaa nimittäin siltä, että oikeusperusta ruveta soveltamaan tällaista direktiiviä sitovin kiintiöinä on joutunut kritiikin kohteeksi. Siis tästä ei ole yksimielisyyttä löytynyt, mutta minä haluaisin kuitenkin sanoa sen verran, että minulla on omat epäilyni oikeusperustaan. Ei tässä nyt Neuvostoliitossa eletä, vaan EU-liitossa, Euroopan unionissa sitä eletään, eikä Soviet-unionissa. Minulla on, mit, mitä nyt sanoisin, epäilyni, jos todellakin tässä mitään hyvää saadaan aikaan, jos markkinatalouden piirissä, kun minä nyt ainakin kannatan sosiaalista markkinataloutta, että jos todellakin ruveta komentelemaan yksityisiä yrityksiä sen osalta, miten niiden pitäisi omat johtokuntansa koota. Tämä nyt on periaatteellinen kantani. Minä vain siis aprikoin sitä, onko olemassa oikein mitä oikeus perustaa ruveta tähän olen samaa mieltä, että jos aloitettaisiin julkisista toimielimistä, niin, niin siellä kyllä ei mitään direktiiviä laadita. Mutta muistuttaisin kuitenkin vielä niille, jotka ovat sitä mieltä, että pitäisi aloittaa vapaaehtoisin toimiin, niin siitä minä kuitenkin palauttaisin mieliin, että 76 saimme direktiivin liittyen tasa-arvoiseen kohteluun työmarkkinoilla – ja tuon direktiivin pohjalta on, sitä on tietenkin muutettu tässä vuosien saatossa, mutta ei täällä ole kukaan täällä kiintiöiden puolesta, mutta 80-luvulla minä omassa maassani sain aika myönteisiä toimia niin, että pystyttiin esimerkiksi naisten asemaa kohentamaan pankissa. Jos sitten 76 on pystytty tähän ja kuka on tehnyt, minä kyllä onnistuin – Nimittäin erässä pankissa, jonka nimi oli Credit Européen, ei silloin ollut vielä naisia ylemmissä kerroksissa johtoasemissa. No kun ei sinne koska naisia ollut palkattukaan. Eli siitä piti aloittaa. Alhaalta piti aloittaa. Ja siinä olen oikeastaan pitää lähteä alhaalta eikä ylhäältä. Mitä virkaa tällä on oikeastaan tällaisella kiintiöllä johtokunnissa? Tämmöisissä julkisesti noteratuissa yhtiöissä, Luxemburgissa, niitä on 56. No, ehkä siinä parikymmentä naista saa paikan, tai no 30 ehkä. No kyllä, tuommoisessa pienessäkin maassa on sentään ansiokkaita naisia paljon enemmän. Minä sanoisin, että jos tässä nyt noudatetaan Norjan esimerkki, joka nyt aina täällä on kaikkien huulilla, Vuosien ajan olen jo tästä puhunut täysistunnossakin, niin Norjassahan on ihan tätä eritelty erittäin tunnettu tieteellinen laitos on tehnyt tästä selvityksenkin. Ja mitä sitten huomasivat siellä? Ennen lain hyväksymistä oli noin 600 julkisesti noterattua yritystä ja sitten kolme vuotta sen jälkeen sovellettiin ei niitä ollut kuin 300. Siis todellakin naisia saatiin. 300 naista johtokuntiin saatiin. Ei 300 naista, vaan paikkaa puhjakorjaa. Ja, ja siellä oli kaikkiaan 70 naista näissä paikoissa. Minä otin tästä selvää ihan nyt viimeisistä tiedoista, niin että olisi ihan helppo ollut täyttää nämä paikat. Minä yksin Luxemburgissa pystyin tämän tekemään ihan vanhan direktiivin nojalla. Eli, eli tämä menee kyllä ihan päin prinkkalaa. Tässä pyritään naisia edistämään näitä normaalia naisia, eikä muutamaa sataa tai noin tiedä ja neljä tuhatta ehkä Euroopan unionissa, kuitenkin meitä on miljoonittain. Ei tämä auta naisia millään tavalla. Ne, jotka ovat korkeissa viroissa, niin kyllä tietävät, että jos siellä kerran pärjäävät, niin ne niin pärjäävät myös johtokunnissa. Minä haluan vapaaehtoisen järjestelmän, haluan myönteisiä toimia, nimittäin sitä kautta tästä löytyy jotain apua. Ja jos tässä nyt pelätään sitä, että tässä menee eri yrityksetkin pois Euroopan unionista. Täällä on yksi tarkistus, ja mietitään, että jotkut häviävät täältä. Jos ajatellaan kiintiöjärjestelmää, niin se, se johtaa selvään muutokseen tasa-arvossa, mutta siellä olisi myös koulutusta, mentorointia, ammattiuran eristämistä ja joustoa työaikoihin ja myös vanhemman kannalta joustoa. No niin, siinä se kaikki on sanottu. Ei tässä suurta palvelusta naisille tehtäisi tällaisella direktiivillä tai tällaisella mietinnöllä. Ja se olisi karhunpalvelus koko Euroopan taloudellekin, jos näin edetään. Okay, so any... Selvä. Haluaako joku muu vielä suun vuoron ennen kuin valmistelija palaa asiaan? Ei kukaan muu, no niin, Ulle. Thank you very much. Well, <clears throat> we can all... Kiitos. Niin kuten kaikki varmasti ovat nyt kuulleet, tästä tulee aika monimutkainen juttu, mutta äitini ruukasi sanoa, että elämä ei ole hankalaa. Joten huomisessa tapaamisessa yritämme löytää kompromisseja, ainakin yrittää muodostaa jonkinnäköisiä enemmistöjä, koska muuten tämä tulee vaikeuttamaan äänestystä todella paljon. Eipä minulla sen kummempia kommentteja. Kiitokset teidän huomioistanne, mutta edustaja Lullingille minä vielä kuitenkin sanoisin, että minä luulin, että Luxemburgin komission jäsen tuli teidän perheestänne. No, Sama koskee liberaaleja. Suuri perhe ollaan. Ei ehkäpä niin suuri, mutta meillä on kuitenkin eri näkemykset asiasta. have big tents all round. Tässä on varmasti jo lonkerot joka suuntaan. No niin, toivottavasti voidaan tästä äänestää 9. päivä heinäkuuta valiokunnassa ja sitten toimivaltaisessa valiokunnassa Femisi juridissakin 14. lokakuuta. Eli kyllä tässä aikaa vielä on löytää välitysehdotuksia No tässä ei ole mitään muuta ennen kuin vasta puoli viideltä. Meillä on silloin yhteinen kuuleminen. Emme voineet aloittaa myöhemminkään tätä kokousta, kun tässä oli muita asioita. Ajattelimme, että tässä olisi enemmän puheenvuoroja tasa-arvon tiimolta. Eli tässä on nyt lyhyt paussi puoli viiteen asti.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 Okay, I think we better start because... No niin, paras aloitella. Muutoin tässä törmätään aika ongelmiin loppupuolella. Toivotaan, että komission sen Antorki tänne ehtii ajoissa, että hän voi puhua Olli Reinin jälkeen. Tervetuloa Olli valiokuntaan. Ja komission jäsenen Andorinkin voin ennakolta jo toivota tervetulleeksi. Tässä meillä aiheena on maakohtaiset suositukset. Tämä on kolmas sarja suosituksia jäsenvaltioille ja koko euroalueelle sen jälkeen, kun ohjausjakso tuli käyttöön 2010. Tämä nyt on toinen kerta, kun maakohtaiset suositusluonnokset huomioivat myös perusteelliset selvitykset makrotaloudellisten epätasapainomenettelyjen yhteydessä. Tämä on nyt ensi kerta, kun toimenpidepakettiin tuomat uudistukset ovat huomioitu esimerkiksi eri suunnitelmat ja enemmän myös raportointivelvollisuuksia, myös velvollisuus saada aikaan taloudellisia kumppanuusohjelmia jäsenvaltiossa, jos on käytössä liiallisen alijäämän menettely. Parlamentti on ottanut kantaa jo 2013 kierrokseen tästä lukien. Elisa on tässä esittelijänä mietinnöstä äänestetään lokakuussa. Ekon valiokunta ja koko parlamenttikin työstää uusituksi, uudistuksia ohjausjaksossa ja puuttuen kaikkein suurimpaan ongelmaan, joka liittyy demokraattiseen vajeeseen EU-päätöksenteossa. Demokratiakuilu voi täyttyä esimerkiksi sillä, että meillä olisi enemmän yhteispäätösmenettelyä myös ohjausjaksomenettelyssä. Tämän lisäksi komissio on esittänyt myös lähentymiskoodia, kannustinmekanismia kansallisten uudistuksen aikaansaamiseksi, niin ne tavallaan täydentää nyt käytössä olevaa talouspolitiikan yhteensovittamista kannustimiin perustuen EUn talousarviossa. Näin voidaan paremmin myös täytäntöön panna ja saada kansalaisilta hyväksyntää uudistuksille. Totta kai parlamentti on ottanut kantaakin osan tästä paketista viime viikkoisessa keskustelussa. Esitimme varsinkin huolemme sopimuksista ja se, että kunnolla täytäntö pantaisiin, jo se, mikä on hyväksytty lainsäädännössä, ennen kuin mennään uudelle kierrokselle säädöksiä. Toivottavasti tämä jotenkin myös huomioidaan. No nyt menettelyn on se, että oli Rehn saa puheenvuoron 10 minuuttia. Hän voi esitellä kohtaiset suositusluonnokset ja sen jälkeen komission jäsen Andor kun Olli lopettanut. Ole hyvä. Thanks, uh, thanks Sharon, Madam Chair, Honorable. Kiitos uh, Sharon, uh, puheenjohtaja, arvon jäsenet. Hyvää iltapäivää teille kaikille. Olen uh, iloinen siitä, että voin olla teidän kanssanne täällä tänään yhdessä pian kollegani Laslo Andorinkin kanssa esittelemässä näitä maakohtaisia suosituksia, jotka komissio hyväksyi 29. toukokuuta. Euroopan, eurooppalainen ohjausjakso on nyt kolmannessa jaksossaan. Tämänpäiväinen taloudellinen vuoropuhelu on mahdollisuus painottaa sitä lisäarvoa, eh, mikä Euroopan parlamentti on tuonut sen tehokkuuteen. Nykyinen taloudellisen tilanteen vaikea, vaikeassa yhteydessä on otettava huomioon myös työttömyyskriisi ja se, millä tavalla voitaisiin kääntyä Euroopassa kohti elpymistä ja kasvua. Siksi meillä on rinnakkain kaksi tavoitetta, jotta saisimme aikaan kestävää kasvua, työpaikkojen luomista sekä julkisen talouden vakauttamista. Nämä kaksi tavoitetta sisältyvät tämän vuoden suosituksiin. Haluaisin myös sanoa, että sen jälkeen kun nämä suositukset on hyväksytty, niistä tulee neuvoston suosituksia. Eli niissä määritellään EUn jäsenvaltioiden sitoumus ja yhteinen vastuu näistä poliittisista suosituksista. Ja kolmatta vuotta nyt meillä on erityiset suositukset euroalueelle. Näissä otetaan esiin asioita, jotka liittyvät erityisesti euroalueeseen ja euroryhmällä on niistä vastuu. Ne liittyvät erityisesti siihen, että pyritään uudelleen tasapainottamaan euroalueen taloutta. Tämä on nyt käynnissä ja seuraavat nyt niitä epätasapainoja, mitä meillä on viimeisen vuosikymmenen aikana ollut. On tärkeää, että tämä uudelleen tasapainotus ja uudistus tehdään määrätietoisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Ne, joissa tällä hetkellä on vaihtotaseen alijäämä, samoin kuin ne, joissa on vaihtotaseen ylijäämä. Meidän suosituksissamme esimerkiksi Saksalle on otettu esiin kestävä palkkojen kasvu niin, että voitaisiin tukea kotimaan kysyntää. Tämä vaatii muun muassa sitä, että vähennettäisiin korkeita veroja ja sosiaaliturvamaksuja, varsinkin niille, joilla on matalat palkat. Ja mitä tulee sitten taloudelliseen vakauttamiseen ja rakenteellisiin uudistuksiin, on erittäin tärkeää, että että otetaan huomioon julkinen ja yksityinen velka. Euroopan parlamentin tuella me olemme muuttaneet vakaus- ja kasvusopimuksen sellaiseksi, että, vakaus, vakaut, että sitä voidaan vakauttaa niin, että voidaan luoda uskottavuutta talouspolitiikkaan. Ja tämä yhdessä eh, Euroopan keskuspankin toimenpiteiden kanssa on mahdollistanut sen, että tämä vakauttamisvauhti on nopeutunut. Vakautussopimuksen mukaisesti komissio suosittelee, että Unkari, Italia, Latvia, Liettua ja Romania eh, voisivat eh, päästä eroon tästä liiallisesta alijäämämenettelystä. Ja sen seurauksena on todennäköistä, että 16 jäsenvaltiosta, jolla on liiallinen alijäämämenottely, se tulee, siis se tulee olemaan 16, se on laskenut 24-16. Meidän talousanalyyseissämme Belgian, Alankomaiden ja Portugalin osalta me suosittelemme, että jatkettaisiin tätä korjausmääräaikaa vuodelle ja Ranskalle, Puolalle, Slovenialle ja Espanjalle. Me suosittelemme, että määräaikaa lisättäisiin kahdella vuodella. Euroopan ohjausjaksossa nyt me olemme myös ottaneet mukaan suosituksia liittyen äh, rakenteellisiin uudistuksiin yhdessä talouden vakautuksen kanssa. Ja jäsenvaltiot, joille me suosittelemme tämän äh, määräajan lisäämistä, niiden täytyisi nyt äh, käyttää tämä aika hyväkseen ja pyrkiä saamaan rakenteellisia uudistuksia ja pyrkiä tukemaan kasvua ja työpaikkojen luomista. Haluaisin myös sanoa muutaman sana sen muutamista jäsenvaltioista erikseen tässä yhteydessä. Italia on tehnyt laajan taloudellisen sopeutuksen rakenteellisesti viimeisen kahden vuoden aikana ja se tulee varmistamaan sen, että alijäämä tulee olemaan alle kolme prosenttia ja että budjetti tulee olemaan tasapainossa rakennemuutosten yhteydessä, äh, jatkuvat rakennemuutokset ovat avain äh, Italian elpymiseen ja velkarästien takaisin maksamiseen ja tätä kautta äh, pystytään tukemaan taloudellista elpymistä ja likviditeettiä. Ranskalle me ehdotamme kahden vuoden pidennystä tästä vuodesta vuoteen 2015 ja tämä suositeltu rakenteellinen taloudellinen sopeutus vuoteen 2014 ja 2015 on hieman matalampi kuin eh, tänä vuonna. Mutta sitä vastoin on erittäin tärkeää, että Ranska käyttää tämän lisäajan niin, että se kykenee korjaamaan talouttansa ja parantamaan kilpailukykyänsä. Me suosittelemme muun muassa, että Ranska jatkossa vielä edelleen vähentäisi työ, työvoimakustannuksia ja että parannettaisiin ympäristöä, yritysympäristöä ja erityisesti PK-yrityksiä vahvistettaisiin. Työmarkkinoiden toiminnan pitäisi olla myös sellaista, että se tukisi työpaikkojen luki, luomista. Ja myös eläkejärjestelmä täytyisi uudistaa tämän vuoden loppuun mennessä niin, että kestävällä tavalla vuoteen 2020 saataisiin aikaan kasvua. Espanja puolestaan on jo toteuttanut paljon uudistuksia viimeisen vuoden aikana, mutta sillä on yhä vielä hyvin korkea työttömyystaso. Ja velka tämän kuplan äh, puhkeamisen jälkeen on äh, erittäin huolestuttava. Espanja on äh, käynnistänyt hyvin vakuuttavan kansallisen uudistusohjelman ja meidän suosituksissamme me tuemme sen toimeen täytäntöönpanoa. Slovenialla on myös valtava epätasapaino taloudessaan ja sen vuoksi sen täytyy nyt nopeasti toteuttaa uudistuksia ja erityisesti korjata pankkisektoriansa. Kaiken kaikkiaan meidän suosituksemme rakenneuudistuksista ovat kattavampia, konkreettisempia ja selkeämpiä, tarkempia kuin aikaisemmin. Ja tässä heijastellaan niitä kokemuksia, mitä meillä on ollut, ja uskallan sanoa myös parempaa yhteistä ymmärtämistä kasvun pullonkauloista eri maissa. Tietoa, jota olemme keränneet viimeisen kolmen vuoden aikana. Meidän suosituksemme voivat olla tehokkaita vain, mikäli niistä puhutaan avoimesti ja ne täyteen, täytäntöön pannaan yhteisesti kansallisella tasolla. Sekä Euroopan parlamentti että kansalliset parlamentit ovat tärkeässä roolissa tässä asiassa. Suositukset eivät ole mitään Brysselin sanelemia suosituksia, vaan ne ovat neuvoston suosituksia ja ne ovat välttämättömiä, jotta me saamme aikaan kumppanuutta Euroopan toimielinten ja jäsenvaltioiden kesken. Par- kumppanuutta uudistusten, kasvun ja työpaikkojen luomiseksi. Toki olen tietoinen siitä, että rakenneuudistukset ovat poliittisesti hankalia ja sen vuoksi haluaisinkin vedota jäsenvaltioihin, että ECOFIN, tämän viikon ECOFIN kokouksessa ei vesitettäisi näitä suosituksia. Me tarvitsemme yhteiset eh, lähtökohdat, kun me puhumme talouspolitiikastamme. Rouva puheenjohtaja, arvon jäsen, että haluaisin vielä lopuksi sanoa, me tiedämme kaikki, että Euroopassa on käynnissä laaja taloudellinen uudelleenjärjestely. Makrotaloudelliset politiikat äh, pyrkivät äh, toteuttamaan ja mahdollistamaan taloudellisen elpymisen. Rahapolitiikka on äh, mukautuvaa ja tulee sitä olemaan jatkossakin ja taloudellinen vakauttaminen on käynnissä. On nyt erittäin tärkeää hoitaa PK-yritysten rahoituskysymykset ja sitä käsitellään ensi viikon neuvoston kokouksessa. On erityisen tärkeää, että se hengähdystauko, mitä nyt on tarjottu että sitä hyödynnetään jäsenvaltioissa niin, että todellakin täytäntöön pantaisiin ne rakenteelliset uudistukset, joita tarvitaan, jotta voimme parantaa kasvumahdollisuutta ja luoda työpaikkoja. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. And, and, and a round of applause. Ja vielä suosion osoituksiakin tuli ihan täsmälleen 10 minuutin jälkeen, eiköhän tämä auta meitä tämäkin. Sitten seuraavaksi komission jäsen Andor. 10 minuuttia pyydän thank you much. Kiitos. Hyvää iltapäivää, rouva puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Minä olen vastuussa Euroopan talouden ohjausjakson osalta neljään tärkeään asiakirjaan, jotka on esitelty viime kuukausina. Valkoinen kirja eläkkeistä, työllisyyspaketti, nuorisotyöllisyyspaketti viime syyskuulta, samoin kuin sosiaalisen investointien paketti viime helmikuulta. Maakohtaiset suositukset, joita tänä vuonna on ehdotettu, perustuvat käynnissä olevalle työlle myös näiden pakettien osalta ja monin, monenkeskiseen valvontaan. Työllisyyspolitiikalla ja sosiaalipolitiikalla on tärkeä rooli. Seurataan kehitystä jäsenvaltioissa, ja määritellään avainhaasteet kunkin jäsenvaltion osalta, eh, tehnyt työn osalta perusteella. Kun käännyn konkreettiseen luetteloon avainsuosituksia tänä vuonna, tänä vuonna, lähtisin liikkeelle yhdestä, joka on yhteydessä myös päätökseen, joka tänään on tehty yhteistyöstä julkisen palvelujen osalta. Haluaisin ilmoittaa teille, että tänään on hyväksytty tärkeä esitys, joka komissio on tehnyt ja joka koskee yhteistyötä julkisten palvelujen osalta Euroopan unionissa, mikä mahdollistaa sen, että voidaan luoda parempia standardeja, saa myöskin benchmarkeja ja myöskin harjoittaa parhaiden käytänteiden vaihtoa ja saadaankaan parempaa koordinointia työllisyyspolitiikassa jäsenvaltioiden kesken. Tämä on tärkeää myöskin äh, talouden ohjausjakson puitteissa, koska monet jäsenvaltiot ovat saaneet suosituksia, muun muassa Unkari, jotka liittyvät suorituksen parantamiseen, mitä tulee nimenomaan julkisen työllisyyden palveluihin. Tässä instituutioilla tulee olemaan ratkaisevan tärkeä rooli pantaessa toimeen tärkeintä suosituksia, jotka liittyvät suosit- sitoumuksiin parantaa työllisyysmahdollisuuksia eurooppalaisten osalta, ennen kaikkea nuorison osalta. Tämän viikon, näinä viikkoina me olemme puhuneet hyvin paljon, paljon enemmän kuin aiemmin nuorisotyöttömyydestä, emme pelkästään toimielimissä, vaan myöskin eri työllisyysalan viranomaisten tapaamisissa, jotka edustavat jäsenvaltioita. Ja kiireellisyys on asia, joka onkin todella hyvin olennaista ja näkyvää. Olennainen talouden haaste epäilemättä on tarve tarttua nuorisotyöttömyyden sietämättömän korkeaan asteeseen. On selvää, että nuorisotyöttömyyden kysymys vaatii erityisiä kiireisiä toimia ja se on tietysti osa laajempaa työllisyyden ongelmaa Euroopan unionissa. Kiireellisiä, nopeita askeleita täytyy ottaa nuorisotakuun toteuttamiseksi. Neuvostossa on sovittu, että lähdetään liikkeelle määräyksistä, joilla varmistetaan se, että kaikki alle 25-vuotiaat nuoret saavat työpaikkatarjouksen tai tarjouksen jatkokoulutuksesta tai oppimuskoulutuksesta neljän kuukauden kuluessa eh, siitä, kun he ovat päättäneet koulutuksen tai tulleet työttömiksi. Täytyy pyrkiä myöskin lisää taloudellisella houkuttamilla yritysten osalta luoda mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen ja samalla myöskin pyrkiä vähentämään koulutuksen keskeyttämistä. pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen Euroopan unionissa on myöskin tärkeä asia, joka koskee työmarkkinoiden vakautta ja yhteiskuntia, tehokkaammin kohdennettu tuki työttömille ja niille, jotka ovat tehtäänpänä työmarkkinoista, on, sitä on annettava, jotta saadaan aikaan henkilökohtaisempaa työn hakemusta, jotta saadaan poistettua esteitä, jotka ovat olemassa niiden henkilöiden välillä, on erityisiä taitoja ja työnantajien välillä, jotka etsivät tällaisia työntekijöitä, jotta tämä ottaa huomioon paremmin yksilöisen tarpeet. Yhteistyö julkisen alan työllisyyspalvelun osasta, jossa puhuin, on erityisen tärkeä tässä yhteydessä. Parantunut aktiivinen työmarkkinapolitiikka mukaan luettuna paremmin toimivan, toimivat julkiset työmarkkinapalvelut on asia, joka on prioriteerinen investointi, jotta saadaan aikaan parempaa työhön sijoittumista. Paketissa Suosituksessa puhutaan siitä, miten voidaan vaikuttaa näihin toimiin, ja tämä on tietysti avain, jolla voidaan puuttua siihen, mitä heikkouksia on jäsenvaltiossa ja miten nämä heikkoudet vaikuttavat kielteisesti myöskin lähimpiin kumppaneihin. Ohjausjakson välineitä pitäisi parantaa, jotta voidaan vahvistaa talouden koordinointia. Monet maakohtaiset suositukset sisältävät myöskin maininnan köyhyydestä, lapsiköyhyydestä. Pitäisi ponnistella enemmän siihen, että varannetaan sosiaalisia turvaverkkoja niin, että voidaan tarttua köyhyyteen – jotta voidaan parantaa tukijärjestelmiä ja palveluita. Sosiaalinen investointipaketti tarjoaa suuntaa ja suosituksia, jotka ovat otsakkeen alla investointi lapsia varten. Jotkin valtiot saavat myöskin romaneja koskevia suosituksia, nimittäin Romania, Bulgaria, Unkari, Slovakia, Tsekin tasavalta. Nä, huonommassa asuvat olevat ryhmät, havoittuvat ryhmät, romaniväestö, ovat kohtaamassa ongelmia, jotka liittyvät integroitumiseen työmarkkinoille ja yhteiskuntaan. Tärkeä kysymys on myös terveys ja pitkän tähtäyksen hoidon järjestelmät, niissä tapahtuvat parannukset ovat asioita, täytyy myöskin tarkastella. Nämä uudistukset tulevat olemaan välttämättömiä, että voidaan varmistaa ei pelkästään rahoituksellista kestävyyttä, vaan myöskin asianmukainen palvelujen saatavuus ja parannettu kattavuus koko yhteiskunnassa. On syytä parantaa kustannustehokkuutta terveydenhuollossa keskittyen enemmän kotihoitoon ja keskittyen enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan. Ja lopuksi haluaisin mainita myöskin taloudellisen tuen, jota Euroopan unioni tarjoaa tukiessaan joitakin näistä poliittisista toimenpiteistä, jotka olen ottanut esille. Euroopan sosiaalirahasto, kuten tiedätte, on keskeisessä roolissa tukiessa jäsenvaltioita sinne, miten näitä eri avainuudistuksia pannaan toimeen. Samoin myöskin nuorisotyöttömyysaloite, joka tukee nuorisotakuun toteuttamista. Poliittinen suuntaus, joka on mainittu sosiaalinvestoinnin paketissa ja joka heijastuu vuoden 2013 talousohjausjaksossa, tukee tarvittavia taloudellisia sosiaalisia uudistuksia, jotta saadaan aikaan asianmukaista ja kestävää sosiaalista tukea. Mainitsen nämä rahoitusvälineet, sosiaalirahaston mutta, ja myöskin nuorisotyöttömyysaloitteen, koska ne ovat olla tärkeitä tässä vaiheessa, kun neuvottelut monivuotisesta rahoituskehyksestä ovat edelleen kesken ja monet yksityiskohdat ovat edelleen keskustelun kohteena parlamentissa ja myös jäsenvaltioiden kesken. Kiitän teitä tarkkavaisuudestanne. Thank you very much. Kiitoksia kovasti ja nyt seuraavaksi ensimmäinen kierros kysymyksiä. Ensinnä kolme minuuttia esittelijöille Ekonista ohjausjakso mietinnössä ja sitten työvaliokunnan lausunnon tiimoilta ja sitten viisi minuuttia vastauksiin. Elissa, olepa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät komission jäsenet, kiitos siitä, että olette täällä valiokunnassamme. Minä uskoisin, että tässä vaiheessa me voimme jo hiukkasen vetää lankuja yhteen politiikasta, jota on harjoitettu tähän asti. Sitä paitsi minä olen iloinen siitä, että on nyt saatu suosituksia myös euroalueen epätasapainon korjaamiseksi. Mielestäni se kai on myös tarkoituksena tässä erittelyssä, jota nyt on tehty. Sekä maittain, mutta myös sitten euroalueella. Meidän täytyy jotenkin korjata nämä alijäämäongelmat tai liiallisen alijäämän ongelmat. Minulla olisi muutama kysymys. Jokin aika sitten me kuulimme Ranskan tasavallan presidentin puhuvan tietystä etäisyydestä näihin suosituksiin, joita nyt on tehty. Nyt tänä päivänä on nähtävissä, että herra Berlusconi kehottaa puolestaan Italian hallitusta olemaan saavuttamatta tätä kolmen prosentin tavoitetta. Tässä on nimittäin kuultu, että Euroopan unioni ei voi noin vain tätäkään sulkea pois. Voi olla, että tätä tavoitetta edes kunnioitetaan. Sitten Espanjassa puolestaan on toisenlaista politiikkaa, jos ajatellaan niitä voimia, jotka ovat hallituksessa, ja sitten erilaista politiikkaa esitetty oppositiosta. On esitetty erilaisia kuritoimenpiteitä. Kun tämä iskee kuitenkin myös vahvempiin maihin, ja sitten on kuultu toisenlaisista toimenpiteistä – toisenlaisista toimenpiteistä, kun se iskee heikompiin maihin, Kreikkaan, Espanjan, Italian tai Portugaliin. Näissä maissa toimet ovat olleet hyvin ankarat. Eikö olisi myös mahdollista, että voitaisiin saada aikaan jonkinlaista oikaisua niin, että se voitaisiin jotenkin talouteen paremmin sopeuttaa? Sitten toinen kysymykseni. Me olemme kuulleet myös IMFn lausuntoja Kreikan tiimoilta. Me tiedämme, että Kyproksen kohdalla on hyvin vaikea tietää, kuka oikein on vastuussa näistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty. Tämä nyt mainitaan yhtenä esimerkkinä. Eli lähestymistapa on kovin erilainen ollut. Eikö olisi mahdollista, että Troikka omaksuisi myös eurooppalaisen menettelyyn tämän rinnalle näiden maiden kohdalla, niin että voitaisiin jotenkin eurooppalaistaa koko vakausmekanismi. Ja kuten komissiokin on aikaisemmin todennut. Vielä yksi kysymys. Nimittäin liittyen tähän aloitteeseen, jota on esittänyt ryhmä, joka on vastuussa näistä toimenpiteistä, niin milloin nämä toimenpiteet tulevat käyttöön? Tässä on myös tämä kilpailukykypuoli mukana. Milloin voitaisiin ruveta vihdoinkin myös investoimaan? Niin, että tämä liiallisen alijäämän menettely tulisi käyttöön, niin että voitaisiin saada kasvua aikaan, kuten sitä on niin toivottu. Kiitoksia Elisa, tiedät on niin vaikeaa esittelijöille pitää kiinni puheenajoista, mutta ei kaikki voi ylikään mennä. Veronika. Gracias, señora presidenta. Y gracias a... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenille, että olette valiokunnassamme. Se on erittäin tärkeää näinä aikoina, että voitaisiin jotenkin yhdenmukaistaa talouspolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa kriisin aikoina. että minä pyrin nyt pitäytymään kolmeen minuuttiin. Me hyväksymme mietinnön parlamentissa, ainakin työllisyyden osalta keskityttyyn tiettyihin seikkoihin, ja se täytyy jotenkin myös maakohtaisiin suosituksiin sopeuttaa. Ensinnäkin ainakin sanoimme, että meidän pitäisi jotenkin kohentaa täytäntöönpanoa näissä välttämättömissä toimenpiteissä niin, että päästäisiin Eurooppa 2020 strategian tavoitteisiin viittaan työllisyyteen ja köyhyyden leikkaamiseen, kuten jotkut maat jo tekevätkin. Sitten mikä tuli myös esille komission jäsen Reenin puheenvuorossa en puutu siihen, koska me olemme aika samaa mieltä siitä niin, että meidän pitäisi jotenkin saada aikaan tasapainoa siinä, kun vakautetaan talousarviota, mutta sitten me harjoitamme toisenlaista sosiaalipolitiikkaa. Eli sen pitää olla kuitenkin etusijalla. Mutta ehkä olisin hiukkasen eri mieltä kuin SD-ryhmän kollegat tässä valiokunnassa. Ajatellen tätä sopimusta, jonka Euroopan, Espanjan kansanpuolue ja sosiaalisten puolue allekirjoittivat liittyen talouskurimukseen, niin eikö siinä olisi vähän suuntaa kaikille, että voitaisiin jotenkin kohdata tilannetta myös työllisyyskysymystä? Sitten vielä toinen kysymys, joka liittyy työpaikkojen luomiseen ja varsinkin laadukkaiden työpaikkojen luomiseen minun kaltaisessani maassa. Sen pitäisi olla tärkeällä sijalla. On välttämätöntä vielä vahvistaa näitä aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, esimerkiksi että olisi koulutusta tarjolla, niin että päästäisiin helpommin työmarkkinoille ja niin, ettei koulupudokkaita olisi niin paljon. Ja sitten viittaa myös pk-yrityksiin. Me tarvitsemme pk-yrityksiä jos haluamme niistä moottorin talouteen. Siksi meidän täytyy helpottaa pk-yritysten toimintaa, tarjottaa niille rahoitusta paremmin ja niin myös ylipäätään toiminnan puitteita kohentaa. Ja pari kysymystä vielä lopuksi komission jäsenille. Tässä on nyt jo aikaa kulunut ja on puhuttu nuorisotakuusta paljon, mutta loppujen lopuksi Tämä talousarvio riippuu paljon myös neuvotteluista monivuotisesta talouskehyksestä, rahoituskehyksestä. Mitä jäsenvaltiot voisivat tehdä niin, että voisivat käyttää talousarvion varoja vielä tehokkaammin ensimmäisenä vuosina? Se olisi kovin tärkeää. Sitten toiseksi, missä vaiheessa ollaan siinä, että voitaisiin jotenkin nopeuttaa ja uudelleen ohjelmoida 16 miljoonaa kohesiorahastossa työ, nuorten työllisyyttä varten ja kolmanneksi rahoitusmarkkinoiden sirpaloitumiseen liittyen nimenomaan työllisyyteen. Me olemme nyt saamassa pankkiunioni niin, että PK-yrityksetkin voisivat saada rahoitusta samaan hintaan, oli maa mikä tahansa. Kiitos kovasti. Thank you. Kiitos. Ja sitten komission jäsenet viisi minuuttia kumpainenkin oli ehkä sinä ensin. Thank you, thank you Sharon. And... Kiitos Sharon ja kiitos molemmille esittelijöille heidän kommenteistaan ja kysymyksistään. Ja viitaten siihen, mitä edustaja Ferreira sanoi tietyistä poliittisten johtajien lausunnoista EU:ssa, niin ehkäpä on ihan reilua sanoa, että Euroopan uudistaminen on poliittisesti hyvin haastava tehtävä. Mm ja poliittinen keskustelu monissa EUn jäsenvaltioissa, mukaan lukien ne, joihin te viittasitte, on tavallaan heijastus tästä haasteellisesta tilanteesta, nimenomaan taloudellisista ja poliittisista haasteista, joita meillä Euroopassa on. Meidän suosituksemme perustuvat taloudellisiin analyyseihin – ja me haluamme tukea jäsenvaltioita kumppanuuksissa niin, että voimme uudistaa näitä maita niin, että ne kykenevät vapauttamaan taloudellisen kasvun ja työpaikkojen luomisen potentiaalin. Ja odotan todellakin neuvostossa, että jäsenvaltiot vahvistaisivat nämä suositusluonnokset, joita komissio on ehdottanut kaikille 27 jäsenvaltiolle, mukaan lukion ne, jotka, joihin te viittasitte puheenvuorossanne. Tämä liittyy myös kysymykseen pienistä ja suurista jäsenvaltioista. Me olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota ja painottaneet odottaneet hyvin paljon sitä, että kohdeltaisiin yhtä lailla kaikkia jäsenvaltioita. Ja haluaisin tässä viitata esimerkiksi Ranskaan, joka usein otetaan esimerkiksi. Me suositimme kaksi, kahden vuoden pidennystä yhden vuoden pidennyksen sijaan Ranskalle, kun se vahvistaa talouttaan sen vuoksi, että meidän taloudelliset analyysimme osoittivat, että tämä on Ranskalle parempi tie ja parempi keino euroalueella. Ranska pyrkii tuomaan tämän alijäämän alle kolmen prosentin ensi vuonna ja se pyrkii tasapainoiseen budjettitilanteeseen rakenteellisesti vuoteen 2016 mennessä. Komissio uskoo, että nämä ovat hyvin optimistisia tavoitteita ja taloudelliset ponnistelut, joita virkamiehet tekevät, ei välttämättä ole yhteen sopiva alijäämän kanssa. Ja jos ei nyt ryhdytä erityisiin toimenpiteisiin ja kompensoida tätä liian ylioptimistista makrotaloudellista skenaariota. Tarkoitus on siis saada alijäämä alle 3 prosentin BKTstä ja lisäkonsolidoinnin vaikutukset taloudelle lyhyellä aikavälillä äh, johtivat komission taloudellisen analyysin pohjalta siihen, että ehdotimme kahden vuoden pidennystä Ranskalle niin, että se saisi korjattua tämän vuoteen 2015 mennessä viimeistään. Ja on erityisen tärkeää, että Ranska käyttää nyt tämän tilan ja ajan hyväkseen, jotta se toimeenpanee rakenteellisia muutoksia työmarkkinoilla ja eläkejärjestelmissä niin, että Ranskan taloudessa olisi kilpailukykyisempi ja kykenisi luomaan työpaikkoja. Kysyitte myös äh, Troikan toiminnasta ja mahdollisuudesta eurooppalaistaa vakautustoimia. Muistan, että, että päätökset, kun luotiin tätä troikkamallia, eli kolme toimielinten komissio, IMF ja keskuspankki, Tämä päätös tehtiin euroalueen jäsenten kesken keväällä 2010. Ja monet jäsenvaltiot vaativat, että IMF on mukana. Ja me työskentelemme tämän mandaatin pohjalta, mitä tulee nykyisiin ohjelmiin ja IMFn eh, EUn ohjelmiin. Olen valmis eh, keskustelemaan parhaasta ja optimaalisesta pohjasta tulevaisuudessa, kunhan me olemme saaneet eh, laajemman ja syvemmän keskustelun rahaunionin talousunionin luomisesta. Se on kaikkein parasta nyt tässä, kun me pyrimme vakauttamaan tilannetta, kun jollain jäsenvaltiolla on ylitsepääsemättömiä ongelmia rahoittaa itseään. No ylitän nyt aikarajan, mutta asiantuntijaryhmä liittyen liittyen näihin velanjärjestelyihin ja tähän rahastoon. Se, sitä ollaan nyt järjestämässä ja olettaisin, että me syksyllä kykenemme esittelemään tämän uuden ryhmän, joka sitten käyttää, äh, käynnistää ehkä työnsä jo ennen kesätaukoa. Tulee nuorisotakuuteen, josta viime vuonna puhuttiin, niin tämä aloitteet, jotka liittyvät nuorisotyöttömyyteen, ennen kaikkea nuorisotakuu, ovat nyt saaneet paljon enemmän huomiota kuin aiemmin. On ilmeisesti nähty tämä korkean tason nuorisotyöttömyyden käsittely, joka käynnistyy Pariisissa, jatkuu Ruomassa ja Madridissa ja tulee päättömästi Berliinissä nyt kolmas heinäkuuta, joten monet ihmiset ovat nyt huolissaan kriisin seurauksista, ne kaikkea nuorisotyöttömyydestä. Samanaikaisesti me todellakin täytyy olla huolissamme, jotta voimme välttää sen, että kun on näin paljon, moni, näin paljon eri kätelöitä, ettei sitten itse vauva huku tässä kaiken keskellä, mutta tietenkään ei ole riittävää sanoa, että ollaan huolissaan asioista ja huolissaan työttömistä nuorista. On katsottava, että budjettipäätökset ovat tämän uuden innostuksen mukaisia. Ja siksi me edelleenkin toteamme, että on selkeästi puutteita. On totta, että nuorisotyöttömyysaloitetta esitti Eurooppa-neuvosto helmikuussa 6 miljardia euroa. Ja nyt on taipuvaisuutta tietynlaisen yksimielisyyteen siitä, että 6 miljardia pitäisi antaa ennakkorahoituksena ensimmäisten kahden vuoden aikana – alkuvaiheessa. Täyttä yksimielisyyttä ei vielä ole, koska on, on olemassa vielä teknisiä kysymyksiä, jotka pitää ratkaista, mutta poliisti ja taloudellisesti katsottuna asiassa todellakin olisi järkeä. Tämä 6 miljardia pitäisi nähdä tällaisena lisärahoituksena, top-up-rahoituksena. Joskus valitsee näkemys siitä, että tämä olisi ainoa budjetti, jolla tuetaan nuorisotakuuta ja nuorisotyöttömyysaloitetta. Pitäisi kuitenkin olla selvää, että suurin osa resursseista EU-tasolla edelleenkin tulee Euroopan sosiaalirahastosta. On vain väistämätöntä, että näin, koska Euroopan sosiaalirahasto antaa enemmän resursseja kuin uudet välineet. Tämä uusi 6 miljardin väline on lisärahoitusta erityisillä alueilla, joilla nuoristottomyyden aste on korkeampi kuin 25 prosenttia. Useimmissa maissa Valmistelut ovat jo käynnistyneet. Neuvoston hyväksyttyä tämän helmikuussa. Käytännön valmistelut myös maissa, joissa nuorisotyöttömyys on erittäin korkea, ja mukana on muun muassa Espanja. Useimmat kysymykset, jotka liittyvät nuorisotakuun toteutettavuuteen, liittyvät luonnollisesti Espanjaan ja Kreikkaan, mutta uskon, että jos rahoituspaketti budjetti osoitetaan niin, että se sisältää kansallisia sosiaalirahastovaroja ja myöskin näitä lisävaroja. Myös näissä maissa on mahdollista ottaa käyttöön toimia, jotka johtavat todelliseen kunnolliseen nuorisotakuuteen. Viranomaiset työskentelevät asian parissa ja olen käynyt heidän kanssaan keskustelua, mm, olen käynyt keskustelua tästä Madridissa nyt toukokuussa jo ensi viikolla ottaa asian esille Ateenassa. Olemassa oleva rahoituskauden osalta rahojen osoitus on noin 16 miljardia, jotka hyödyttävät noin puolta miljoonaa nuorta ihmistä kahdeksassa jäsenvaltiossa, jossa nuorisotyöttömyys on korkeinta. Tätä täytyy tietysti verrata kokonaisuudessaan 5,5 miljoonaan työttömään nuoreen koko Euroopan unionissa, ja myös siihen, että itse asiassa lama edelleen jatkuu, joten yhä uusia ihmisiä on tullut työttömäksi tässä välillä, joten nettovaikutus ei ole kovinkaan näkyvä. Ja tämä tietysti on huolestuttava merkki, sillä jos lama jatkuu eteläisissä maissa, myös nuorisotakuu tulee olemaan hyvin vaikea toteuttaa eikä sillä saavuteta näkyviä tuloksia näiden ohjelmien puitteissa. Siksi on tärkeää, että monet muut toimet samanaikaisesti ovat tavoitteena niin, että voidaan tukea työllisyyttä ja kasvua yleisesti. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi toinen kierros kysymyksiä. Tässä kaksi minuuttia kullekin puhujalle tässä järjestyksessä. began Sergio Guterres Prieto, Niels Torvalds and uh, Maria Cornelson. So. Eli Paulo. Muchas eh, gracias, eh, presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Näissä painopistealueissa kasvuselvityksessä oli se, että saadaan talouteen kunnon luototusta takaisin. Eli kun tässä naapuri Veronika juuri totesi ihan samaa, on äärimmäisen tärkeää, että PK-yritykset saavat rahoitusta, eikä pelkästään sen mukaan, missä sijaitsevat, vaan oman tilanteensa mukaan. Jo 2012 vuotuisessa kasvuselvityksessä otettiin kysymys esille tärkeänä kysymyksenä, ja tämä tilanne on vain huononut, huonontunut huonontumistaan eteläisessä Euroopassa, Espanjassa ja Italiassa. Jos ajatellaan näitä maita nimenomaan, niin PK-yritykset ovat saaneet 70 prosenttisesti kalliimpaa luototusta kuin muissa maissa. Ja Espanjassa nimenomaan luototus jopa 26 prosenttia laski pk-yrityksen kohdalla. Ilman pk-yrityksiä ei saada elvytystä talouteen. Sitä paitsi ratkaisu ongelmaan löytyy nimenomaan Euroopasta, mitä suurimmassa määrin, jos ajatellaan ensinnäkin viranomaista, että päästä rahoitusmarkkinoilla liikkeelle ja luototusliikkeelle, mutta sen täytyy ainakin alkaa. Muuten ratkaisuja ei löytyä. Komission Rehn, mitä vielä enemmän voitaisiin tehdä, että voitaisiin kohentaa tilannetta, ettei se huononisi entisestään, kun tästä puhuttiin jo 2012kin. Haluaisin myös kommentoida herra Andorille jotain painopistealueeseen. Olen kiitollinen, että hän on innostunut tästä, että tässä työttömyyttä torjutaan, varsinkin nuorisotyöttömyyttä, mutta minä uskon myös, että ei tässä pidä unohtaa laajempia puitteitakaan. Ajatellaan strategiaa, miten sitten tulevaisuudessakin voitaisiin puuttua näihin ongelmiin, jotka ovat niin vakavia työttömyyden osalta. Ja koska olemme niin samaa mieltä, se, sitä jatkuvasti toistamme täällä, että tämä kriisi edellyttää vielä enemmän Eurooppaa, niin komission sen haluaisin kuulla teidän näkemyksiänne tulevaisuudesta. Voitaisiinko jotenkin yhteisvastuullista ainakin osittain näitä eh, järjestelmiä liittyen työttömyysturvaan? Kiitoksia puheenjohtaja. Okay, thank you, sir. Kiitos. Sergio. Gracias, presidenta. Señor Ren. Kiitos puheenjohtaja herra Ren. Olemme niin kaukana teidän suositukstanne kuin te olitte herra Andorista, eikä kysymys oli pelkästään tästä pöydästä. Me olemme hyvin kaukana suosituksestanne siksi, että ne eivät palvele mitään. Puhutte siitä, että se, kun me puhumme tästä vuotuisesta kasvusta, sosiaalisten ryhmä on ollut mukana päättämässä tiukasta poliisipolitiikasta, pyritään parantamaan talouden kasvua ja parantamaan ihmisten elämää, mutta kuitenkin kun tässä valiokunnassa puhuitte näistä, eli tekijöissä puhuitte myöskin sitä, että aikataulua mukautetaan, puhuitte eri rahoituslaitoksista, tiedämme, että olemme kuitenkin, tottuneet, kun olemme erehtyneet, että, että, että kuitenkin puolustetaan samaa strategiaa. Herra komission jäsen, tiedätte, että sosialistinen ryhmä on tulevan mä suosittelen siksi, että on esitetty jotain lisästä jollekin muutamille maille tai, tai että on sanottu, että Saksan pitäisi lisätä sisäistä kysyntäänsä. Me tarvitsemme strategian muutosta, joka olisi huomattavasti perustellisempi, katsotaan miten Eurooppa pääsisi kriisistä, eikä vain jotakin kosmeettista politiikkaa, jotka peittelevät haaksirikkoa, joka liittyy tähän kriisin Ren, Sanoisin esittää muutaman kysymyksen. Ensinnäkin, mitä perusteluja on sille, että että määräaikaa, jota lisätään eh, tähän eh, velan alentamiseen, eh, kun mitä on löyty lukon kaus- ja kasvusopimuksesta, sillä ei ole mitään todellista vaikutusta, koska näyttää siltä, että, että jos jatkamme tällaisia erityisiä kalentereita, jotka liittyvät tavoitteisiin, niin me vuodesta toiseen kuitenkin käytämme miljoonia euroja taloudellisen kasvun, joka on 0,6 äh, prosenttia eurovehykkeellä vuosittain. Ja jos resurssit on hukattu ja kuinka monet ihmiset ovat menettäneet työttömyyskorvauksen tai miten miltä näyttävät heidän taloudelliset näkymänsä. Tiedättekö se, että viimeiset kolme talousennustetta komissiolta ovat mm, olleet niin sanotut erehtyksiä. Nämä parametrit parametrit näin osaltaan katsottava myöskin, me voitaisiinko muuttaa laskentatapaa. Oletteko myös tietoisia siitä, siitä mitä tapahtuu, kun eh, tapahtuu leikkauksia koulutuksessa ja jäsenvaltiot eh, tekevät... On... Anteeksi, no vain nyt meni pahasti yli pahasti yli. Kyllä nyt on lopetettava tähän muutoin. komisario para no, no, decirle no, no, todo no, lo que no. debemos decirle. De... Tulkoon vähän useammin että mekin voimme sanoa me sydämen kyllyystä ST-ryhmästä. I understand. The... Ymmärrän toki, että paljon on sydämellä, mutta on aika moni muukin, joka haluaa jotain sanoa. Eli seuraavaksi Nils Turvalds. Uh, thank you, Chair. Well, first of... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin vastustan sitä tapaa, millä tämä keskustelu yleensä järjestetään Ekon valiokunnassa. Se menee niin, että ihan kuin Olli Rehn olisi vastuussa hallituksista Kreikassa, Portugalissa ja Espanjassa viimeisen 15 vuoden ajan, ja tämä ei liene näin ihan totta. No niin, itse kysymykseen. Puhutte taloudellista analyyseistä. Kun katsotaan näitä teorioita ja sitä, mikä on todellisuus, niin tämä teoria sirpaloituu yhä enemmän. Ensinnäkin tämä Philipsin käyrä, taloustieteilijät, taloustieteilijät ovat nyt tässä hieman hapuilevat pimeässä Ja jossain vaiheessa tässä lyödään jo puukkoa selkään, jos katsotaan näitä eri asiakirjoja IMFstä ja niin edelleen. Miten pitkälti tämä sirpaloitunut teoria eh, nyt vaikuttaa sinun ajattelutapaasi tai sinun mahdollisuuksiasi tehdä hyvää työtä? Thank you, Mrs. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kovasti kiitoksia tulostanne komission jäsenet Rehn ja Andor. Minä haluaisin kovasti kysyä siitä, miten tässä on edistystä saatu aikaan sosiaalisessa ulottuvuudessa emussa. Komission Rehn jo totesikin että huhtikuussa, että makrotaloudellisen menettelyn osuus voisi kehittyä ja komission jäsen Andor myös koulumenestyksen vertailutaulukon ovat ihan hyviä aloitteita ja aika sitten olisi pitänyt toteuttaa. Kysymykseni olisikin, miten takaatte sen, että sosiaaliset epätasapainot, esimerkiksi se, että on niin paljon nuorisotyöttömyyttä, että ei se johda suurempaan köyhyyteen, eriarvoisuuteen, niin että toimet ovat riittävän päättäväisiä kansallisissa uudistuksissa, paitsi mitä komission ehdotuksissa on, esimerkiksi liiallisen alijäämämenettelyn osalta. Onko minkäänlaista osvittaa siitä, että saataisiin vielä ehdotuksiakin seuraavaa kierrosta varten? Tässä nyt on vähän aikaa vielä jäljellä. Kysyisinkin teiltä myös kansalaisyhteiskunnan osallisuudesta. Kai on tunnustettava viime vuosien aikana yleisön tuki eu taloushallinnolle ei ole kauheasti parantunut demokraattisen menettelyn osalta on paljon murheita. Kansalaisyhteiskunta, joka edustaa miljoonien ääntä eri maissa, on valittanut, että heidän äänensä ei tule kuuluville tässä prosessissa riittävästi. Onko jotain suunnitelmia parantaa heidän osallistumista, luotmahdollisuuksia olla paremmin mukana? Thank you. Kiitoksia. Sitten Olli, haluatko sinä vastata ensin? Viisi minuuttia. Thank you, Madam, Madam Chair. Kiitos eh, puheenjohtaja. Jos aloitan tästä suorasta ja toki hyvin tärkeästä kysymyksestä, jonka herrat Salva Pidekan esitti liittyen talouden eh, normalisoitumiseen. Toki taloudellinen sirpaloituminen, josta Eurooppa tällä hetkellä kärsii, estää kasvua ja on ehkäpä se kaikkein tärkein yksittäinen talouskasvun pullonkaula, varsinkin mitä tulee PK-yrityksiin Etelä-Euroopassa, maissa kuten Italia ja Espanja. Siksi onkin välttämätöntä, että me viemme päätökseen tämän työmme ja rakennamme pankkiunionin ja ryhdymme erityisiin poliittisiin aloitteisiin, joilla nimenomaan puutumme tähän pk-yritysten hankalaan rahoitustilanteeseen, joka on Euroopan talouden likviditeetti ansa, voisi sanoa. Meidän täytyy nyt kuitenkin ensin putsata pankkien taseet niin, että me saamme palautettua luottamuksen ja siksi on myös tärkeää, että me saamme aikaiseksi riippumattoman varojen arvioinnin euroalueella, eurooppalaisissa pankeissa ja että sen tekee sitten tämä valvontamekanismi. Toiseksi on tärkeää, että kaikki Euroopan toimielimet tekevät kaiken tarvittavan, jotta voimme puuttua tähän pk-yritysten rahoitusongelmaan. Ja siksi komissio on tehnyt yhteistyötä Euroopan investointipankin ja Euroopan keskuspankin kanssa, jotta saataisiin jonkinnäköinen suunnitelma, joka antaisi nopeaa apua jossa investointipankki tekisi ensimmäisen, antaisi ensimmäisen riskitakuun tai vakuuden ja sitten sitä kautta autettaisiin tämän suunnitelman kokoa niin, että se vaikuttaisi koko Euroopan talouteen. Me olemme valmistelemassa tästä juuri nyt raporttia ja ehdotusta komissiossa – yhdessä investointipankin ja keskuspankin kanssa ja me odotamme, että me saisimme esiteltyä tämän aloitteen ennen ensi viikon huippukokousta. Ja on erittäin tärkeää, että Eurooppa-neuvosto antaa tukea ja vauhtia tälle yhteiselle toimielinten pyrkimykselle, jotta saataisiin konkreettisia tuloksia, jossa pyrittäisiin pienentämään pk-yritysten lainauskustannuksia ja sitä kautta sitten saataisiin varoja virtaamaan sinne suuntaan. Herra Kuteris Pietro viittasi minun suosituksiin ja Lasla Andorin suosituksiin. Minun täytyy sanoa, että Nämä maakohtaiset suositukset, jotka esiteltiin ja hyväksyttiin 29. toukokuuta, ne ovat koko komission suosituksia. Ja ne on hyväksytty yksimielisesti. Ne ovat kovan ja kollegiaalisen yhteistyön lopputulos. Ja minä puolustan näitä maakohtaisia suosituksia nimenomaan talousalalla ja työllisyysalalla. Ja, ja oletan, että Laslo tukee minua ja muut kollegat myös, kun on kysymys talouspolitiikasta ja rakenneuudistuksista. Edustaja Turvals, aivan kuten herra Gutierrez, viittasi näihin taloudellisiin tutkimuksiin, teorioihin ja analyyseihin nämä, tämä talousteoria. Sektori on aika sirpaloitunut tällä hetkellä ja komissiossa me emme tukeudu yhteen erityiseen tutkimukseen tai yhteiseen doktriiniin, vaan enemmänkin tällaiseen monenlaisiin taloudellisiin tutkimuksiin ja voin jatkaa tätä vastausta seuraavalla kierroksella, koska oletan, että tästä tulee lisää kysymyksiä, mutta minun aikani näyttää nyt loppuneen, joten jatketaan seuraavalla kierroksella. <clears throat> Few points uh, Niin, mitä tulee nuorisotyöttömyyteen, täältä kysyttiin, miten varmistetaan, että jos on lyhyen tähtäyksen ratkaisu, että ongelmat palaa kuitenkaan pitkällä tähtäyksellä. Tässä on kysymys kahdesta linjasta. Toinen koskee nimenomaan työllisyyspolitiikkaa ja työmarkkinoita, joissa pyritään varmistamaan se, että muutokset, joita tapahtuu nuorisotakuun puitteissa, jotka liittyvät myöskin ammatillisen koulutuksen uudistamiseen joissakin jäsenvaltioissa, jos tätä sovelletaan, niin että lisätään liikkuvuutta siellä, missä sitä on puuttunut, ja erinäiset muut toimenpiteet parantavat ähm, potentiaalia ylipäätään saada aikaan kestävämpi, puolustuskykyisemmät työmarkkinat. Ja tämä parantaa siirtymistä niin, että siis saadaan aikaan kestävämmät äh, kestä, työmarkkinat Espanjassa ja muuallakin. Eräissä muissakin maissa on syytä tarkastella tätä ja myöskin näitä kuuluisia sopimuksia, paitsi jos löytyy jotakin muita tapoja, joilla voidaan päästä tästä työmarkkinoiden pirstaloitumisesta näissä maissa. Mutta myöskin toinen puoli asia on hyvin tärkeä, ja tämä liittyy rahaliittoon sinänsä. Näyttäisi siltä, että kokemukset viime vuosilta ovat sellaiset, että todennäköisesti on totta se, että rahaliiton reuna-alueilla ollaan aivan liian äh, alttiita tällaiselle nopealle kasvulle hyvin aikoina, jolloin paljon tulee pääomaa ja sitten pitkille lamoille sen jälkeen ja sille, että puuttuu vakauttavia tekijöitä, jotka voisivat saada nopeampaa elpymistä aikaan. Tämä luonnollisesti on yhtä tärkeää, yhtä tärkeää näkökanta, jonka parissa myös on työskenneltävä, ja siksi ponnistelut komissiossa ja muissa toimielimissä – instituutioissa menevät siihen, että pyritään samaan aikaan syvempi äh, tala, talous- ja rahaliitto. Ja nämä toimet ovat olleet hyvin tärkeitä, ponnistelut olivat hyvin tärkeitä. Konlissen puhui äh, talou- sosiaalisesta ulottuvuudesta. Viime viikolla tämä mainittiin, tämä mainitsi komission puheenjohtaja äh, täysistunnossa. Tämä on hyvin tärkeä osa talous- ja rahaliittoa täytyy myöskin katsoa aikataulua ja koordinoissa yhdessä Eurooppa-neuvoston kanssa, koska se mitä me olemme nyt, mm, miten me olemme nähneet asiat valmistellessamme eh, kesäkuun eh, neuvoston kokousta, että jos sen esityslista muuttuu, olen saanut ymmärtää, että EPSCO-neuvoston eh, esitys tulee muuttumaan tällä viikolla Of uh, the proposal that has been... Työllisyysneuvoston äh, asialista on siis muuttumassa, joten tässä on tässä valmistuma, muut, valmistella muutoksia, mutta kysymys on siis työstä, joka liittyy sosiaalisen ulottuvuuden asiakirjaan, joka jossakin määrin heijastelee sitä, mistä herra Turvals puhui, eli tällaisesta pirstautuneisuudesta ja sen vaikutuksista. Sitten kysymys, joka nousi esille, oli kysymys mahdollisista työttömyysvakuutuksesta talous- ja rahaliiton tasolla. Minä mm, sanoisin, että puutteet, joita on nykyisessä rahaliiton mallissa, vaativat voimakasta analyysiä ja mahdollisesti johtavat siihen, että korvataan näitä heikkoja ja mahdollisesti jo kuolleita automaattisia vakauttavia tekijöitä kansallisella tasolla ja mahdollisesti myöskin emun tasolla. Tätä on jossakin väärin tutkittu Ollin yksikössä ja minun yksikössäni on tutkittu tätä, ja näiden kahden tahon välillä on koordinointia. Tähän on myöskin viitattu asiakirjoissa viime vuonna. Ja luonnollisesti tämä ansaitsee huomiota. Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentissa ensi viikolla, ennen mitä myöhemmin siis, ennen mitä myöhemmin, Euroopan parlamentti myös tulee käymään paneelikeskustelun tästä kysymyksestä. Okay, comes the... Selvä. Sitten luovutan puheenjohtajuuden per Valshille. Oh, aika ongelmineen. Kiitos Sharon, kollega. No niin, sitten kolmas kierros puheenvuoroja. Ensinnäkin ekonvaliokunnasta vihreiden Jan Epping. Sen jälkeen työllisyysvaliokunnan puolesta herra Tussas. Puheenvuoro ilman mikrofonia. Isia was good? Uh, well, he said for the econ, is ah. E e e anteeksi, puolesta. Tämä provosoi hiukkasen liikehdintä täällä. Ekon valiokunnan EKRmän puolesta Epping ja sitten Tussas ja sitten Sven Giegold ja sen jälkeen Moran Chartier. Jan Epping, Ekon valiokunnasta. Kiitoksia, että sain puheenvuoron ja niin saatte anteeksi virheen. Minä kysyisin Andorilta, kun hän Süddeutsche oli huhtikuun 29. haastattelu ja luin siitä saksasti. Deutschland, die heimische... Komissio kehottaa Saksaa lisäämään kysyntää kotimaassa korontamalla, kohtamalla palkkoja ja luvan laajemman pohjan vähimmäispalkoille. Kysyisin, kun te puhuitte haastattelussa, niin puhuitteko kollegion puolesta, onko tämä komission kollegion virallinen kanta, jos on, niin komission jäsen reen? miksi tätä ei ole maakohtaisissa suositusluonnoksissa Saksan kohdalla sitten tälle vuodelle? Tässä on olemassa pieni kuilu näiden kahden asian välillä. Haluaisin tähän selvennystä, mikä on komission kanta näiltä osin. Ja Puhuiko komission jäsen Andor komission puolesta? Kiitos. Merci. Kiitos. Työllisyysvaliokunnasta herra Tussas. Η επιβράδυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας δεν αποτελεί αλλαγή της αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής budjettikuri ei luo tasapainoa unioniin, se on kansalaisia vastaan. Kapitalisteilla on tässä prioriteetti Euroopan unionissa mutta jäsenvaltioissa pyritään myös hallitusten toimesta vain parantamaan monopolistista tilaa. Köyhyys on ongelma ja sektoraaliset sopimukset ovat ongelmissa – ja äh, esimerkiksi kansanterveys, äh, koulutus ja hyvinvointijärjestelmät ovat paineen alaisina. Mutta äh, pankithan ovat yksi osa tätä syytä. Eurooppalainen ohjausjakso, tukijärjestelmät ja pankkiunioni ovat tässä mukana. Ja tässä on todellakin tehty pyrkimyksiä pelastaa pankit repimällä se ihmisten työläisten selkänahasta ja viemällä varastamalla vähätuloisten elinaikaiset säästöt. Säästäväisyys on tässä tavallaan johtanut köyhyyteen. Ja Kaikkein kauheinta on tämä viimeisin ällöttävä päätös, jonka Kreikan hallitus teki sulkea julkisen yleisradiotoiminta ja antaa yli kahdelle tuhannelle työntekijälle potkut. Onko tämä todellakin standardi ja se, miten työläisiä Euroopan unionissa kohdellaan? Kiitos. Sitten ekonomivaliokunnasta Sven Gigold. Moral työllisyysvaliokunnasta. Sven. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. No, kolme lyhyttä kysymystä. Miten arvioida maakohtaisia suosituksia 2012 vuodelta? Valitettavasti komission tarjoama paketti ei tarjonnut selkeää yleiskäsitymistä niistä maista, jotka ovat suosituksia täytäntöön panneet, siis viime vuoden osalta, ja mitkä puolestaan eivät täytäntöön panneet. Siksi parlamentin yksiköt joutuivat homman hoitamaan, ja oli kaikki kannissa 2014 suositus viime vuodelta. Vain 17 oli täytäntöön pantu täysin neuvoston jäsenten osalta. Haluaisin nyt kysyä, miksi, että tällaista lukuista yleiskatsausta luonneet. Olisitte voineet auttaa meitä sellaisen laatimaan, auttaaksemme neuvoston jäseniä seuraamaan omia suosituksiaan. Toiseksi Euroopan talouden ohjausjakso auttaa saavuttamaan Eurooppa 2020 tavoitteet muiden tavoitteiden rinnalla. Valitettavasti ohjausjakso asiakirja komissiosta ei kerro oikeastaan saavutuksista maakohtaisesti seitsemässä pääasiallisessa tavoitteessa. Parlamentin yksiköt erittelivät suosituksia huomasivat selvän epätasapainon suositusten osalta. Esimerkiksi 22 maata sai työllisyystavoitteita, niin yhdeksän innovoinnista, kahdeksan köyhyydestä ja pari vain uusiutuvan energian osalta tai hiilidioksidipäästöjen osalta. Voisitteko kommentoida tätä epätasapainoa? ja miksi nimenomaan ympäristöinvestoinnit jäivät niin syrjään, vaikka siinä olisi tarjolla valtavia mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseksi. Ja lopuksi haluaisin tietää, milloin komissio julkaisee tiedonantonsa sosiaalisesta ulottuvuudesta. Saadaanko vielä ennen kesäkuun huippukokousta? Olisin kovasti utelias. Kiitoksia. Ilmeisesti nämä on tarkoitettu kummallekin komission jäsenelle. Läden. Jo, viimeinen lähin Randorille. Mielellään kuuntelisin kummankin vastaukset tästä. Elisabeth Moran-Sartie, kaksi minuuttia. Madame la Kiitos puheenjohtaja. Hyvät komission jäsenet, kiitos. Ensimmäinen kysymyksen liittyy ESRn pysyvänä esittelijänä ja minä kuulin jo teiltä, että ainakin olette sanojenne tasolla sitoutunut nuorisotyöttömyyden korjaamiseen nuorisotakunkin muodossa. Ensinnäkin minä haluaisin tähdentää sitä, että tänä päivänä, kun ajatellaan kuinka paljon on nuoria työttömiä kaikkialla Euroopassa, vaikkakin on tiettyjä eroavaisuuksia, niin oletteko sitä mieltä, oletteko ajatelleet, että tehokkaasti voitaisiin nostaa 30 vuoten niiden opintojen päättäneiden nuorten määrä, jotka saisivat nuorisotakuusta jotain hyötyä. Jos ajatellaan nyt niin nykytilannetta ja nuoria työttömiä, niin jos tämä nostettaisiin 30 vuoteen, niin sitten olisi sellainen ikäluokka, joka muuten jäisi kokonaan sivuun. Ajatellaan kun tätä nuorisopolitiikkaa. Sitten toiseksi, kun halutaan työttömyyttä torjuta näinä kriisin aikoina, niin ESR on haluttu nuorisotakuu, köyhyyden torjuntaa, seniorikansalaisten työllisyyden kohentamista ja kaikkien kansalaisten työllistettävyyden parantamista. Niin miten kaikki nyt pannaan ESRään? Kaikki tämä politiikka, jota haluatte harjoittaa, jos kerran haluamme tehokkuutta, niin täytyy jotenkin taata kohesiorahoistoissa selvä osuus myös ESRlle sitten. Mielestäni 25 prosenttia, jota nyt on ehdotettu, niin ainakin se pitää säilyä, jos ajatellaan, että laskettaisiin johonkin 21 tai 2 prosenttia, se ei ole mahdollista. Kiitos, ennen kuin annan puheenvuoron komission jäsen Andorille, niin toivotan tervetulleeksi tänne myös oman vierailijaryhmäni, joka nyt on salissa. He tulevat Massif-alueelta, toimivat muun muassa yhteisvastuullisissa yrityksissä ja ovat Jacques Delors-instituutin kautta täällä. Tervetuloa. No niin, komission jäsen, olkaa hyvä viisi minuuttia. Welcome to the visitors niin tervetuloa vielä kerran vierailijoille. Hyvät jäsenet, uskon, että tällä viikolla keskiviikkona komissio tuli hyväksymään tiedonannon, joka koskee nuorisotyöttömyyttä. Sitä kautta saatte paljon enemmän eh, tietoa kuin mitä pystyn tässä keskustelussa tänään antamaan. Mitä tulee eh, Moran Chartierin kysymykseen, joka koski euroa 25 ja 30 euron välillä ja miten pitäisi tehdä niille, jotka ovat vanhempia kuin 25-vuotiaat. Minä henkilökohtaisesti sanoisin, että meidän pitäisi nyt keskittyä nuorisotakuun toimenpanemisen niin osalta, jotka ovat 25-vuotiaita tai nuorempia. Tämä jo vaatii paljon resursseja, paljon uudistuksia erinäisissä jäsenvaltioissa. Tässä julkisen julkiset yrityspalvelut joutuvat paljon keskittämään ponnisteluja tähän, ja jos tämä alkaa toimia, en tietenkään ole sitä vastaan, että ikärajaa nostetaan, mutta ehdottaisin, että tällä hetkellä tulisi keskittyä alkuperäiseen ohjelmaan, joka jo on hyväksytty ministerikokouksessa, ja joka, jonka pitäisi saada aikaan tuloksia jäsenvaltioissa jäsenvaltiot muun luettuna Ranska, jotka ovat suht suhteellisesti paremmassa tilanteessa, joilla on liikumavaraa. Ne tulevat saamaan myöskin ennakkorahoitusta eh, pilotihankkeiden kautta, ja uskoakseni tämä tulee olemaan tilanne teidän maassanne. Olen vakuuttunut siis siitä, että tiedonanto julkaistaan tällä viikolla ja olen varma myös siitä, että sosiaalista ulottuvuutta koskeva tiedonanto ei tule julki tällä viikolla. Riippuu puheenjohtajasta, miten asia laitetaan estyslistalle. Tämä on ainoa, mitä voin tästä sanoa täydennyksenä siihen, mitä olen edellisellä kerroksella todennut. Mitä sitten tulee vähimmäispalkkaan Saksassa ja Süddeutsche Zeitungiin? Tässä viitattiin saksaksi tähän asiaan, ymmärtänyt tätä lainausta, mutta ymmärsin, että ne politiikat, joita olen korostanut Süddeutsche Zeitungissa ja muissa tiedotusvälineissä perustuvat työllisyyspakettiin ja aiempaan ja nykyiseen Euroopan talouden ohjausjaksoon, jossa on korostettu vähimmäispalkkojen merkitystä kolmesta syystä. Sitä kautta, että muun muassa lisäävät kysyntää ja, ja ne myöskin ovat toimenpide köyhyyttä vastaan. Ja tästä olen keskustellut useaan otteeseen Saksan hallituksen kanssa, ennen kaikkea Rova von der Leyenin kanssa – ja meillä on laaja yksimielisyys asioista. Muun muassa siksi, että on yleisesti hyväksytty näkemys, että palkkojen tulisi edetä tuottavuuden mukaisesti Euroopan unionissa. Ja on tärkeää, että maissa, joissa on oltu jäljessä, ei vain muutaman vuoden, vaan jopa kymmenen vuoden ajan, pitkän ajan siis, tämä vaikuttaa epätasapainoa synnyttävästi on tarvetta tehdä enemmän tällä alueella tämän, näiden maiden tapauksissa, mutta tätä kautta myöskin yleisesti luodaan kysyntää Euroopan taloudessa. Ja tämän asian otti esille myöskin puheenjohtaja Barroso, kun hän esitteli maakohtaiset suositukset toukokuun lopussa. Miksi ei ole riittävästi tai enemmän ympäristötavoitteita Olin yhtä mieltä siitä, että se olisi tärkeää. Me olimme pyrkineet integroimaan mahdollisimman paljon asioita valmistelevassa vaiheessa. Ne, jotka ovat mukana ydinryhmässä, pyrkivät ottamaan yhteyttä muihin. Ja meillä on myöskin yhteistyötä herra Potocnikin kanssa, joka vastaa ympäristö- ja kestävän kehityksen kysymyksistä ja myöskin äh, toimintasuunnitelmasta, joka koskee vihreitä työpaikkoja. Me olemme katsoneet sitä, mikä pitäisi vetää mukaan prosessiin, mutta nämä vajeet on havaittu ja seuraavalla kierroksella me näemme, miten voimme edistää vihreitä työpaikkoja myös tässä yhteydessä – mutta toinen toimintaohjelma, joka hyväksyttiin, joka koski myöskin työllisyyspakettia, on asia, jonka osalta on oltu laaja koalitio, ja tämä voisi olla myöskin mahdollista seuraavalla, seuraavassa työssä, jota komissio tulee tekemään. Kiitoksesta komission jäsenen Reena. Merci, madame la présidente. First uh, concerning... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin eh, edustaja Epping, hän viittasi myös minuun. Laslo Andorra selitti jo tämän lausunnon lähtökohdat hyvin selkeästi, enkä kommentoi kommentteja. Maakohtaiset suositukset eh, liittyen Saksaan ovat, on, on määritelty ihan selkeästi kyseisessä asiakirjassa, jonka komissio hyväksyi 29. toukokuuta ja voitte lukea tämän asiakirjan. Ja sehän tulee olemaan pohjalla parlamentin ja komission ja neuvoston työlle. Se nyt sitten herra Tussasin kysymys. Hän viittasi nykyiseen Yleisradion ERTn tilanteeseen. Voin viitata vastaukseeni viime viikon täysistunnossa parlamentissa komissio ei ole tehnyt tällaista päätöstä ja Kreikan viranomaisten päätös on nähtävä siinä kontekstissa, jota viranomaiset pyrkivät tekemään uuden aikaistaakseen Kreikan taloutta. Toki komissio ymmärtää järten henkilökunnan ongelmat ja että nämä potkut tullaan toteuttamaan lakien mukaisesti. Komissio tukee toki yleisradiotoimintaa erittäin tärkeänä osana Euroopan demokratiaa. Mutta komissio ei voi kuitenkaan kertoa jäsenvaltioille, kuinka he järjestävät yleisradiotoimintansa. Haluaisimme vain valottaa yleisradioiden tehtävästä demokratian ja medioiden vapauden ja laadun suhteen. Joten näemme, että on hyvin tärkeää löytää kohtuullinen ratkaisu tähän nopeasti. Ja viimeinen asia, mitä Kreikka tai Eurooppa tarvitsee, on toinen poliittinen kriisi. Mitä sitten tulee edustaja Giegoldin kysymyksiin? Teillä oli kolme kysymystä. Ensinnäkin se, miten on täytäntöön pantu maakohtaiset suositukset. Olen kiitollinen sitä työstä, mitä Euroopan parlamentti ja Ekon valiokunnan sihteeristö on tehnyt tässä asiassa, mitä tulee kvantifiointiin täytäntöönpanon yhteydessä. Tehtävä ei ole helppo koska talouspolitiikka on yleensä kohtuullisen helposti kvantifioitavissa ja eh, Eurostathan tekee tällaisia arviointeja myös, mutta samanaikaisesti rakenteelliset muutokset työmarkkinoilla ovat eh, usein paljon eh, enemmän tällaisia laadullisia ja vaikeampi kvantifioida. Sen vuoksi meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voimme parantaa metodologiaamme ja tehdä siitä sisällökkäämpää ja niin, että se voi tukea meitä meidän työssämme ja jäsenvaltioita niiden työssä. Me haluamme selvitä paremmin. Me haluamme tehdä paremmin myös yhteistyötä parlamentin kanssa niin, että voimme parantaa metodologiaamme. Toisekseen te viittasitte näihin väitettyihin suositusten epätasapainoon. Ja ympäristöinvestointeihin. Ympäristöinvestointitoimet ovat mielestäni hyvin tärkeitä, eikä ainoastaan pitkällä aikavälillä, vaan myös lyhyellä aikavälillä ne tukevat Euroopan elpymistä ja tukevat kestävää kasvua Tänään osallistuin äh, kokoukseen, joka oli äh, resurssien äh, intensifiointi järjestön järjestämä. On erittäin tärkeää ottaa tämä kaikki huomioon. Talouspolitiikassa täytyy huomioida myös voimavarojen tehokas käyttö. Kolmas kysymykseni liittyy sosiaaliseen ulottuvuuteen ja Andor vastasi siihen. Me teemme tässä yhteistyötä ja toivon, että me piakkoin kykenemme esittelemään tiedonannon emun sosiaalista ulottuvuudesta. Merci. Kiitos. Seuraavaksi neljänteen kierrokseen ekonvaliokunnasta Marisa Matias, sitten Ferkas empl Matias. Kiitos puheenjohtaja, hyvät komission jäsenet. Kiitos siitä, että olette paikalla täällä tänään. Näyttää olevan selvää, että ajankohtana, jolloin jäsenvalioita koskevia suosituksia hyväksytään, täytyy katsoa, mitä on tapahtunut erillisten susten osalta ja minkälaisia tuloksia niistä on saatu. Ja tässä voidaan sitä kaksi kysymystä. Pantiinko suositukset toimeen yksityisissä jäsenvaltioissa vai ei. Ja, ja toinen kysymys, joka nousee tästä esille, on se, että onko tällä saatu aikaan tuloksia, jos näitä suosituksia on pantu toimeen. Omasta maastani haluaisin sanoa Portugalista. Noudatettiinko näitä suosituksia? Me tiedämme, että Suositukset liittyivät siihen muistioon, joka Troika oli laatinut, ja on ollut jo seitsemän arviointia Portugalissa. Ja nyt on noudatettu, on noudatettu, onko tässä saa tuloksia vai ei. Siinäkin on sitten ero, eroa kannoissa, miten tämä nähdään. Ennusteet vuodelle 2013 Troikalta ovat seuraavanlaisia. 9,5 miljardia vaje, työttömyys plus 5 prosenttia, velkaantuminen plus 7 prosenttia, vaje plus 2,5 prosenttia. Tämä merkitsee sitä, että komissio ei ole edettynyt vain hiukan ennusteissaan, vaan täysin. Jos virheitä myönnetään, niin haluaisin kysyä komission reeniltä, että tunnustaako komissio nämä virheiksi vai ei. Tämä talouspolitiikka, jota komissio ilmaisee suosituksissaan, lähtekö sitä liikkeelle, että saadaan aikaan tuloksia, mutta kun tähänkään saakkaan ei ole saatu tuloksia niillä suosituksilla, joita on ollut. Alejandro Serkas, sitten Ekon valiokunnasta Wortman Kohl. Presidenta, Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsenille, tästä, että voitaisiin jatkaa keskustelua siitä, miten suosituksia oikein tehdään, vaikka on nähty, että tapahtuu mitä tahansa. Ne ovat aina joka vuosi samanlaiset. Tempo vaihtuu, hyvä niin, mutta partituuri on kyllä ihan sama aina. Toisin sanoen, lisää kurimusta, tiukkuutta, rakenneuudistuksia, vakauttamista talousarvioon. Tapahtuu sitten mitä tahansa vaikka kriisi olisikin kysyntäkriisi tai pk-yritysten rahoituskriisikin, niin enemmän vain talousarvioleikkauksia, lisää kurimusta ja lisää vakauttamista talousarvioa, mutta minulle tärkeää tässä on, kun ajatellaan, että tapahtuu mitä sitten tahansa to- todellisuudessa, niin teillä on sama musiikki aina, vaikka no, vähän tahti vaihtuu, mutta haluaisin tietää, kuka tämän on kirjoittanut, teidän yksikkönne vai, vai ketkä? voisin kuvitella, että pitäisi katsoa jäsenvaltioitakin, varsinkin niitä, jotka ovat Reinin pohjoispuolella. Jos ajatellaan kestä Eurooppaakin, niin minä kysyn yksinkertaisesti teiltä, herra Rehn, kuunteletteko te parlamenttia? Vai miksi ette kuuntele parlamenttia tai kansalaisia? Nimittäin Euroopan unionia ei ole enää mikään demokratia. Kyllä tässä pitäisi paremmin kansalaisia edustaa, kuten parlamentti edustaa, ja jotenkin täytyy miettiä tätä epäsymmetriaa myös suhdetta kansalaisiin. Ja teidän politiikkan on vain se, että tässä tulee pohjoisen etelävedelle yhä suurempi kuilu, ja se on kammottava kuilu. Parlamentti on puhunut eläkkeistäkin, ja pitäisi jotenkin jotenkin kohentaa sitä. Te suosittelette tavalla toisensa jälkeen ihan samaa minunkin maani kohdalla eläkeikää vain nostetaan, nyt se on jo 67 vuotta. Parlamentti totesi, että tässä pitäisi jotain kestävyyttä ja jotain oikeutta myös eläkkeen saamiseksi tapahtui niin kuin minun maassani, että se vajoaa. Jos ajatellaan työmarkkinauudistuksia, rakenneuudistuksia, no ok, mutta turvallisuutta siis, minkälaista turvallisuutta, jos ajatellaan satoja tuhansia työntekijöitä ovat jo sanoneet ei tälle, Ren, ketä te kuuntelette, tai miksi ette kuuntele Miksi aina kuuntelette vain samoja? Kiitoksia sitten ekovaliokunnasta Corin Wortman Kohl. EML-valiokunnasta sitten Mastos. Very much, uh, uh Mr. Commissioner. Kiitos komission jäsen. Teihän oikeutetusti painotetti näitä tärkeitä rakenteellisia muutoksia, että saadaan aikaan taloudellista elpymistä ja uusia työpaikkoja. Jotkut kollegat käyttävät IMF sitaateilleen mutta kyllä IMFnkin täytyy tehdä rakennemuutoksia, joten kyllä te oikealla tiellä olette. Kollega Serkasille haluaisin sanoa, että Kreikassa eläkeikä on 67, mutta Ranskassa se on 60. Joten tässä on suuria eroja. Kolme vuotta meillä on ollut nämä maakohtaiset suositukset, kaksi vuotta Sixpack täytäntöönpanossa ja tämä on ensimmäinen vuosi Tyypakille. Kysymykseni kuuluukin. Kun te katsotte tiettyjä maita, esimerkiksi Ranskaa ja Alankomaita, jotka saivat tämä äh, lisäaikaa budjettitavoitteilleen. suosituksena mitä tulee talousuudistuksiin, ovat hyvin kunnianhimoisia ja Ranskalle hyvin tarkkoja myös. Millä tavalla te käytätte niin käyt, käytössä olevia välineitä, sixpackia ja twopackia, rohkaistaakseni täytäntöönpanoa? Syksyllä te käyt, tarkistatte budjettiluonnosta, katsotteko te vain lukuja vai myös äh, toimenpiteiden laatua, mitä teiltä on odotettavissa tulevina kuukausina ja jäljellä olevana vuotena. Kiitos Regina Bastos ja sitten Anni Podimata. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Pari kysymystä, yksi komission jäsen Reenille ja toinen Andorille. Portugali on ponnistellut kovasti talousarvion kohdalla ja myös rakenneuudistuksissa – kun kuitenkaan tilanne ei ole kovin suotuisa ollut. Euroopan unionin komissio ja investointipankki ovat jopa kiittäneet Portugalia siitä, että luototusta on ollut tarjolla enemmän pk-yrityksillä. Sehän on olennaista. Ja totta kai tästä tulee kustannuksia myös Euroopan unionissa, mutta myös Portugalissa. Paitsi mitä on puhuttu joistakin toimenpiteistä, niin mitä muita toimenpiteitä komission jäsen Rehn voisi ajatella Portugalin kohdalla? Sitten komission jäsen Andorille. Portugalissa on Euroopan kaikkein korkein nuorisotyöttömyysaste. Ja tässä vain odotellaan nyt nuorisotakuuta. On meillä muitakin mekanismeja. Menomme eurooppalaisella tasollakin. Lisäksi pitäisi puuttua koulupudokkaisiin myös. Eli miten komissio reagoi tällaiseen tilanteeseen, jos ajatellaan uudistusten tuloksia? Kiitos. Anni Putimaatte, kaksi minuuttia. Merci, Tavans. Kirje eh, Kiitos. Minä haluaisin vielä kerran puhua poikkeuksista liittyvät maakohtaisiin suosituksiin. Neljä maata niillä maita on tilanteessa on vakautusohjelmat, Portugali, Kreikka, Kypros ja Espanja. Te sanoitte, että nämä poikkeukset saavat aikaan ongelmia, jotka liittyvät demokraattiseen legitimiteettiin ja samoin myöskin tehokkuuteen. Kun jos estetään laajaa mielipiteenvaihtoa Euroopan tasolla, meillä on tietysti vuorovaikutusta epäonnistumisten ja onnistumisten välillä, joita liittyy yksittäisiin ohjelmiin ja se tietysti vaikuttaa seuraaviin uudistusaskeliin. Me sanommekin, että on demokratiavaje ja demokratiavaje ei suinkaan suosi yhteisiä ponnistuksia, vaan päinvastoin vie niitä pohjaa. Te puhuitte julkisesta yleisradiosta Kreikassa ja toistitte sen, mitä sanoitte, että kysymys on äh, Kreikan hallituksen itsenäisestä päätöksestä. Minä haluaisin kuitenkin vain sanoa, että kysymys on päätöksentekijä osahallituksesta, koska meillä on kolmen puolueen äh, koalitio. Sanoitte, että te tuette rakenteellisia uudistuksia Kreikassa. Totta kai se voidaan tulkita hyvin monin tavoin, Voiko Euroopan komissio tukea päätöksiä, jotka ovat ristiriidassa demokratian perussääntöjen kanssa, jotka tehdään, entä nämä säästöohjelmat, tullaanko tätä kautta vahvistamaan uudistusponnisteluja vai viedäänkö niitä pohjaa? Että niitä sanoit myös siitä, että pitäisi kohtaa kaikkia jäsenvaltioita yhtäläisesti. Silloin haluaisinkin vielä kysyä, miksi te kieltäydytte mailta, jotka ovat vakausohjelmassa, miksi ne vedetään suositusten ulkopuolelle ja estetään sitten tätä kautta laajempi keskustelu näistä suosituksista, muun muassa Euroopan parlamentissa. Aloitetaan komission jäsen Reenillä vai vastauksia? Komission jäsen. Thank you. Thank you for your questions. Kiitoksia kysymyksistä. Aloitetaan Rova Matiaksen kysymyksestä. Mitä nyt tulee Portugaliin, kun itse siihen viittasitte, sitä kohdellaan toisin kuin muita ohjelmamaita, Irlantia tai Kreikkaa, jotka ovat neljännesvuosittaisessa tarkastelussa. Se helpottaa myös ohjelmatavoitteiden jatkuvaa arviointia, mutta myös ohjelmia voidaan näin kohentaa, kun niitä toteutetaan neljännesvuosittaisilla arvioilla on kaksinäinen tavoite. Ensinnäkin voidaan kohentaa täytäntöönpanoja, sitten opitaan teke, tekemällä, hyödynnetään kokemuksia ohjelmasta. Lähtökohtaisesti ne ovat paljon täsmällisempiäkin kun ajatellaan poliittista ohjausta kuin itse maakohtaiset suositukset tässä menettelyssä. Rouva Podimaatta viittasi siihen, kun tarkastellaan näitä kolmea maata tai näitä ohjelmamaita ylipäätään, niin pitäisikö niiden olla osana ohjausjaksoa ja talouspolitiikan yhteensovittamista. Ehkä siitä on syytä keskustella. Siitä voidaan vielä keskustella, mutta en nyt kuitenkaan sanoisi, että ei olisi vastuuvelvollisuutta nyt olemassa, koska kyllä täällä keskustelua kerran tässäkin valiokunnassa ja olen vastannut kysymyksiin vuosien saatossa aika usein ja aika säännöllisestikin liittyen nimenomaan talouspolitiikkaan ja taloudellisen sopeuttamisen ohjelmiin. Tässä yhteydessä haluaisinkin sanoa, liittyen oikeastaan edelliseen kysymyskierrokseen, kun herra Gigot jotain tästä kysyi, ajatellen komission suosituksia, niin siinä on tarkoitus puuttua niihin poliittisiin haasteisiin, jotka ovat kullekin jäsenvaltiolle ominaisia. Ensinnäkin täytyy löytää tärkeysjärjestys, ja siinä on haastetta. Niitä pitäisi olla jotenkin vertailukelpoisia kautta Euroopan unionin Yhä useammin on kyse suuremmista eroista, eikä välttämättä ole ihan suoranaista vertailtavuutta tarjollakaan useimmissa tapauksissa jäsenvaltioiden kesken. Tämä heijastelee myös lähestymistavan kurssin muutosta Lissabonikin strategian jälkeen. Herra Ferkkas viittasi kansallisten parlamenttien rooliin. Muistan, että teidän parlamentti on ollut hyvin tärkeänä aloitteen tekijänä niin, että tässä on kansallisten parlamentin kanssa järjestetty parlamentaarinen viikko. On mielestäni tärkeää, että kansalliset parlamentit ovat enemmän mukana varhaisemmassa vaiheessa myös kansallisella tasolla, ennen kuin ruvetaan hyväksymään kansallisia uudistusohjelmia tai vakaus- ja lähetymisohjelmia. Komissio ainakin pitäisi tätä kovin tervetulleena. Komissio itse on käytettävissä myös maakohtaisen suositusten esittelemiseksi ja, ja olemalla mukana kansallisten parlamenttien keskusteluissa, vaikkakin täytyy muistaa, että ensisijaisesti tämän jäsenvaltioiden harteilla. Rouva Wortman Kool viittasi kysymykseen siitä, miten suosituksia seurataan – viittaan kysymyks- vastaukseen herra Kiigoldin kysymykseen. Mielestäni on erittäin tärkeää, että nyt tulevana syksynä ehkä osana budjettikuripaketin tiimolta liittyen kansallisiin talousarvioihin ja budjettikurin ylipäätään niin, että olisi jotenkin järkevämpää tarkistamista myös maakohtaisissa suosituksissa koskien sekä finanssipolitiikkaa että rakenneuudistuksia, joihin tekin viittasitte. Eli vastaan kyllä. Tulevana syksynä me seuraamme myös suositusten täytäntöönpanoa. Ja kun budjettikuripaketti tulee voimaan, niin siinä saadaan hyvä tilaisuus myös tähän Nimittäin meidän tarkoituksenamme on arvioida kansallisia talousarvioita lokakuun puolesta väliä lukien. Ja meidän oikeutemme ja vastuullamme on myös arvioida finanssipolitiikkaa ja rakenneuudistuksia. Totta kai pitää mielessä, että finanssipolitiikka on enemmän määrällistä, rakenneuudistukset puolestaan enemmänkin laadullisia. Mutta on kuitenkin olennaista, että tässä samassa yhteydessä arvioidaan myös rakenneuudistusten täytäntöönpanoa. Korostaisin vielä, niiden tarkoituksena on se, että niitä siis seurataan kuuden, kahdeksan kuukauden jänteellä, kunhan ne nyt on hyväksytty ensin neuvostossa, todennäköisesti ensi viikolla. Kiitos. Lars Landor. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, Euroopan parlamentin näkemykset, ja haluaisin tässä toistaa se, mitä varapuheenjohtaja Rehn sanoi, ovat meille hyvin tärkeitä ja myös kansallisten parlamenttien näkemykset aivan tällaisen kokemuspohjaisen todisteen antaakseni. Tapasin tänään Saksan liittopäivien jäseniä, jotka edustavat CDU-ryhmää, ja muutama viikko sitten kävin Latvian parlamentissa, ja ensi viikolla olen Kreikan parlamentissa tavatakseni parlamentin jäseniä siellä. Nämä ovat hyvin tärkeitä tapaamisia, että voidaan vaihtaa ajatuksia kansallismaakohtaisista suosituksista kunkin maan kanssa. En kuitenkaan unohtaisi työmarkkinaosapuolten roolia, koska minun kannaltani on tärkeää käydä keskustelua vuotuisesta kasvuselvityksestä ja valmistella maakohtaisia suosituksia yhteydessä näihin työmarkkinajärjestöihin. Meidän, meidän myöskin näissä kolmikantaa huippukokouksia ja me tapaamme eri työntekijöiden ja työntekijöiden järjestöjä. Tämä työ on siis tärkeää, pyrimme mahdollisimman pitkälti perustamaan sen demokraattiseen ajatusten vaihtoon, ja tämä on sellainen käytäntö, jota me haluamme jatkaa ja vahvistaa, jos mahdollista. Eräs maakohtainen kysymys, jonka otti esille edustaja Bastos, joka koskee Portugalia. Haluaisin tässä mainita viime viikon tapaamisen, joka meillä oli Portugalin presidentin kanssa Brysselissä. Isäntänä oli puheenjohtaja Barroso ja paikalla oli muutama komission jäsen, mukaan ottuna minä ja oli Rehn. Ja ne kaikkia työttömyys ja nuorisotyöttömyys oli aiheena, joka oli yksityiskohtaisen keskustelun kohteena ja siinä mainittiin hyvin eh, menestysykäs nuorisohjelman toimeenpano, jota on nyt korotettu ja 90 000 nuorta on saanut tukea tästä ohjelmasta. Lisäponnisteluja on valmisteltaessa sitä, miten voidaan eh, korottaa kaikkea, mitä on tehty nuorisotakuun tasolla myöskin Portugalissa – Tämä voisi olla yksi ohjelma maa. Ja pääjohtaja herra Richet on huomenna eh, Lissabonissa ja hänen keskustelunsa koskevat myös näitä kysymyksiä. Ja toivon kovasti, että tämä valmisteleva työ tulee johtamaan hyviin tuloksiin eh, tulevalla ohimakaudella. Kiitos. Sitten viimeinen kysymyskierros. Ensinnäkin ekonvaliokunnasta Diogo Feio, Astrid Lulling ja emblot valiokunnasta Silvana Raputti ja minä itse. Diego Feio. Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä voisin näin aluksi kiittää kumpaistakin komission jäsentä. Me olemme nyt erittäin tärkeässä käänteessä kun ajatellaan nyt vallitsevaa taloustilannetta ja varsinkin euroalueessa tiedämme kyllä, mitkä ovat komission tavoitteet. Sielläkin halutaan talouskasvua ja halutaan myös kohennusta työllisyystilanteeseen. PK-yritysten rooli on erityisen tärkeä euroalueella. Siksi haluaisinkin tietää, miten te näette tilanteen, joka on varsin tyypillinen – varsinkin niissä maissa, jotka ovat tämän mukautusohjelman piirissä. Voin tässä mainita joitakin lukujakin. 12 prosenttia, nyt se on 18,5 prosenttia tässä ohjelmassa. Tässä taantuma on vain jatkunut kuitenkin, niin miten te näette tämän mukautusohjelman jatkoon? Mikä vaikutus sillä on euroalueeseen? Ja varsinkin kun ajatellaan työttömyysongelma, herra Andor. Ja sitten seuraavaksi kysyisin myös, herra Ren, teidän näkemyksistänne niihin julkilausumiin, joita herra Rasmussen on antanut. Hän oli kovin kriittinen, kun ajatellaan näitä kurimustoimenpiteitä euroalueella. Nimittäin kun ajatellaan Espanjan ja Portugalin toimenpiteitä, niin voi olla, että se johtaa myös sitten joukkovelkakirjalainoilla heitteisyyteen. Mitä Euroopan unioni voisi tarjota tässä? Että puhuttaisiin yhdellä äänellä myös tämän järjestelmän puitteissa. En tiedä, ehkä teillä on sama käsitys kuin minullakin. Eh, Astrid Luling, puis Sylvana Rapti. Euh, merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja ihan lyhykäisesti. Ensin yleisempi kommentti, joka liittyy hallitusten reagointeihin maakohtaisen suosituksiin ohjausjakson puitteissa. Väitetään, että hallitukset viis veisaavat tästä menettelystä. Siis ajatellaan tätä menettelyä, jonka, josta itse ovat päättäneet. Eli toimittavat talous ohjelmansa ja komissio teki sitten suosituksia, kun niitä on eritellyt ja sitten Euroopan neuvosto ne hyväksyy. Mutta jo siinä vaiheessa, kun komissio julkaisee omat suosituksensa, kun hallitukset, anteeksi nyt vain pelkästään viittavat kintaalla komission ja Brysselin sanelulle. Yksi esimerkki esimerkiksi minun maassani Luxemburgin suurruhtinaskunnassa – Sosiaaliturvaministeri on todennut, että kun suositukset ovat mitkä ovat, niin komissio on kyllä ihan kaukana todellisuudesta. Ja minä haluaisin, että nämä suositukset olisivat jopa tiukemmat vielä, koska on, siitä olisi kyllä hyötyä suurruhtinaskunnalle, jos, jos lausuttaisiin totuus sellaisena kuin se on. Jopa Ranskassa tasavallan presidentti ei ole ollenkaan häpeillyt todetessaan, ettei, ettei hän alistu näihin saneluihin. En minä tiedä, onko se populismi vai skitsofrenia Luxemburgissa. Siellä myös parlamentin valiokunta tarttui näihin suosituksiin ja totesi, että ei tässä mitään uutta ole verrattuna viime vuoteen. Ja mm, kyllä ihan rauhallisesti voidaan tämä hyväksyä, ettei tässä ole syytä hermoja menettää. Minun mielestäni heidän olisi pitänyt menettää hermonsa ja todeta, että jos ne kerran suositukset ovat samat, niin se tarkoittaa sitä, että eivät ole yhtään mitään tehneet aina vaikka riittävästi. Minä haluaisin tietää nyt komission jäsenet. Ei, Aika meni jo yli, ja tulkki korja oli kyse suurherttuakunnasta eikä ruhtinaskunnasta. No, kysymykset tulivat jo. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Kiitos puheenjohtaja. Talouspoliittiset indikaattorit meillä on ja ne osoittavat miten vaje kehittyy. Meillä on sosiaaliset indikaattorit, jotka osoittavat, herrareen kuunteletteko te minua ylipäätään? Saanko jatkaa? Kiitos. Toistan vielä kerran on. Siis, koska kysymykseni on osoitettu teille, eikä muille. Toistan. Meillä on talouspoliittiset indikaattorit nähdäksemme, miten vaje ja velka kehittyvät. Meillä on sosiaaliset indikaattorit, jotka osoittavat, miten ohjelmat, säästöohjelmat vaikuttavat sosiaalisesti, joita sovelletaan jäsenvaltioissa. Minä kysyn teiltä, ehkä meidän pitäisi myöskin ottaa käyttöön demokratiaindikaattoreita, nähdäksemme, mitä vaikutuksia on demokratiaan tämän tyyppisillä ohjelmilla yksittäisissä jäsenvaltioissa. Herra Rehn, esitän kysymyksen. Usein toimitte ikään kuin te ette ymmärtäisi jotakin tai ainakin äh, käyttäydytä niin kuin hän olisi herra Samaras teki päätöksen kysymättä koalitiokumppaneiltaan asiasta tai kysymättä asiasta mitään parlamentteilta kuuntelematta työntekijöiden järjestöjä. Hän vain päätti sulkea ERTn ja rikkoi tällä tavoin demokratian periaatteita talloin jalkoihinsa. Tämä oli lähestulkoon vallan ja te olette valmis hyväksymään tämän aivan tuosta noin. No, kiitos. Ensinnäkin komission Reina sitten esittelee yhden kysymyksen siihen merkityksen, jonka te annatte sanalle asiantuntijat. Minulla on sellainen vaikutelma, että kun asiantuntijat eivät enää sano, mitä te olette halunneet kuulla heidän suustaan, olette sitä mieltä, että eivät ole enää legitimiä. No, selitän näin paremmin. IMF on mukana Troikkassa ollut, koska jotkut jäsenvaltiot olivat sitä mieltä, että se oli paras keino määritellä sekä asiantuntijuus ja hyvä etenemissuunnitelma rakenneuudistuksille. Nyt IMF on korjannut kurssiaan ja tunnustanut virheet, jos ajatellaan myös kertoimia talouskurissa tai mitkä ovat rakenneuudistusten sisältö. Ja sitten tässä on kuultu myös Barosson suulta, että mikä olisi IMFn legitimiteet ylipäätään troikassa, miten te arvioitte tätä äh, käsitystä ar- asiantuntijoiden työstä. Ja sitten vielä, mikä on käsitys demokratiasta? Joka kerta, kun hallitukset, kuten Juppén hallitus tai Sarkozyn hallitus, olivat eläkeuudistuksiin ryhtyneet, niin se johti siihen, että jouduttiin umpikujaan – tilanteessa niin, että ihmiset menivät kaduille. Ollaan puolestaan valitsemisen jälkeen on uudelleen miettinyt tätä ja sallinut keskustelun myös siitä, mitä pitäisi tehdä myös työmaailmassa. Oletteko sitä mieltä, että komission suositukset, Andorikin suositukset helpottavat myös työmarkkinoissa, työmarkkinoiden vuoropuhelua. Vastaako se teidän käsitystänne sosiaalisesta demokratiasta, kun työmarkkinaosapuolten keskustelu on kuitenkin mukana aina myös suosituksissa, aina ollut myös neuvoston päätelmissä. Toi lopuksi olen hyvin yllättynyt siitä, että ei ole yhtäkään suositusta liittyen finanssiuudistuksiin, jos kerran halutaan EU 2020 strategiaa. Tässä edelleen keinottelua suositaan ja lyhyen aikavälin voiton tavoittelua. Ei se ole yhtäkään suositusta, jossa nimenomaan annettaisiin jäsenvaltiolle jotain suuntaa sille, että verotusjärjestelmäkin olisi suotuisemman että pitkän aikavälin investointeja. Kiitoksia vastauksestanne. Mm, en tiedä kumpi haluaa aloittaa, herra Andor. If I start, I... Jos minä aloitan, voin reagoida viimeiseen kommenttiin, joka koski verotusta maasta, jonka tunnen parhaiten, siis maasta minä tulen, sillä on usein vaikeuksia suositusten kanssa, jotka koskevat verotusta. Ja on aika useita viittauksia verotukseen. Ennen kaikkea se, miten siirretään verotustyöstä, ja maa, jonka te tunnette parhaiten uskoakseni, siellä on saman tapaisia viittauksia, koska tämä on hyvin tärkeää ennen kaikkea kriisin aikana, jotta voidaan vahvistaa kysyntää työvoiman kysyntää, koska se on tärkeää silloin, kun meillä on lama. Ja tästä palaankin sitten kysymyksen, jonka herra Fejo esitti, joka liittyy siihen, miten tulkitaan näitä lukuja, jotka ovat edessämme esimerkiksi 12 prosenttia, joka on neurovehykkeen työttömyys, aste 11 prosenttia EU-ssa kokonaisuudessaan. Haluaisin korostaa tässä, mikä on päinvastaista kuin keskiarvo. Kaikki tietävät, että on olemme korkea tason työttömyys, joka on noussut keskimäärin siis EU-ssa, mutta se ei kuitenkaan paljasta olennaista. Olennaista minusta on polarisointuminen, joka tapahtuu tämän näiden lukujen takana. Se, että joissakin jäsenvaltioissa on ollut suhteellisen hyvää rahoituksellista vakautta, sekä julkinen että yksityinen rahoitus on ollut vahvaa ja on ollut talousta kasvua viimeisten kahden kolmen vuoden aikana ja samoin myöskin työpaikkojen kasvua. Ja toisaalta meillä on sitten toinen maaryhmä, joka on saanut kokea velkakriisin seuraukset äh, ja on kokenut sitä paljon pitempään, on, on edelleenkin lamassa, jotkin niistä ovat lamassa vielä ensi vuonnakin. Ja nämä ovat ne maat, joissa työttömyys, nuorisotyöttömyys edelleen kasvaa. Ja näin on ollut myös viimeisen vuoden ajan. Jos me katsomme sitten lääkkeitä, ei riitä se, että katsotaan keskiarvoa. On tärkeää, että ollaan ryhmään, ryhmäkohtaisia, maakohtaisia, ja me kaikki korostamme eroja esimerkiksi ylijäämä- ja vajemaiden välillä ja eri johtopäätöksiä, jotka täytyy vetää eri konteksteissa. Ja, ja tämä edellyttää sitä, että korostan sitä, että ei ole suinkaan totta, että kaikissa jäsenvaltioissa ja EU-ssa jäsenvaltio, EU-komissio ajattelisi vain yhdellä tavalla ja aina vaan suostelisi tiukkaa politiikkaa. Muistelen viimeistä käyntiäni Latviassa. Erityinen suostus on, että laajennetaan sosiaalista tukea. Me vain muutama minuutti sitten puhuimme Saksasta. Suositus on hyvin selkeä se, että sallittaisiin palkkojen nousta erinäisistä syistä. Minusta me analysoimme nämä erityispiirteet ja erityiset olosuhteet ja tilanteet eri maissa ja myöskin päivitämme suosituksia, jos on tarvetta tai on mahdollisuus päivittää niitä. Mitä tulee sitten nuorisotyöttömyyteen, siitä on puhuttu jo aiemmissa kierro, aiemmilla kierroksilla, on puhuttu siitä, pitää puhua kriisin seurauksista, niihin täytyy tarttua ja ennen kaikkea pitää kiinnittää huomiota nuorisotyöttömyyteen. Mutta tämä oli erityisen tärkeää ennen kuin hyväksyttiin nuorisotaku. Nyt nuorisotaku on hyväksytty, joten meillä on jotakin konkreettista, joka tarjoaa mahdollisuuden keskittyä asioihin, mutta myöskin on tavallaan velvollisuus eh, se, että antaa suosituksia jäsenvaltioille siitä, että ne työskentelevät nuorisotakuun parissa eivätkä pelkästään käsittele työttömyyttä yleisesti. Olihan. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin mitä tulee Diego Feon puheenvuoroon. Te painotitte oikeita tavoitteita. Komissio tukee kestävää kasvua ja työpaikkojen luomista – ottaen huomioon tämän PK-yritysten ongelmat rahoituksen suhteen. Ja odotan, että huippukokouksessa tehdään rohkea ja kunnianhimoinen päätös, koska me tarvitsemme huippukokouksesta tukea, jotta voidaan stimuloida kaikkien toimielinten toimia, EKP ja investointipankin toimia tässä asiassa. Viittasitte asioiden tilaan ja tolaan näissä ohjelmamaissa. En nyt sen tarkemmin lähde yksityiskohtia käsittelemään, mutta sanoisin vain, että tässä hallitukset valmistelevat menestyksekästä onnistumista tässä ohjelmassa sekä Irlannille että Portugalille rahoituksen suhteen. Ohjelmat eh, ovat eh, käynnissä molemmissa maissa ja ne ovat myös hyötyneet eh, euroryhmän päätöksestä liittyen korkojen alentamiseen. Me tarkastelemme muita mahdollisia varotoimenpiteitä, joita ehkä tarvitaan tai jotka olisivat järkeviä jotta voitaisiin varmistaa, että tästä ohjelmasta tulee menestystarina sekä Irlannille että Portugalille. Viittasitte myös eh, Jörge Asmussenin eh, puheenvuoroon EKPn jäseneen. En nyt lähde kommentoimaan hänen puheitaan tai EKPn puheita, he tehkööt sen itse. Komission näkemykset talouspolitiikasta näette tästä asiakirjasta, joka on osa sitä pakettia, mistä täällä tänään puhutaan. Edustaja Lulin puhui näistä erityissuosituksista Luxemburille, jotka ovat, niitä on mietitty hyvin tarkkaan ja valmisteltu hyvin vakavamielisesti komissiossa. Viittasitte erityisesti kysymykseen eläkeuudistuksesta – on tärkeää, että Luxemburg hoitaa tämän, vaikkakaan tässä nyt ei ole selkeästi mitään suoria ongelmia tai uhkia julkiselle järjestelmälle eläkkeiden osalta. Luxemburgin eläkeuudistus, joka hyväksyttiin viime joulukuussa, se on vain oikeastaan ensimmäinen askel kohti oikeaa suuntaan, ja Luxemburgin pitäisi sen vuoksi men siirtyä eteenpäin nopeasti. Mitä tulee pitkän aikavälin äh, kuluihin, se on laskettu noin kahteen prosenttiin suhteessa BKT, jota tarvitaan, jotta saadaan aikaan tasapainoa pitkällä aikavälillä. Joten vaikkakin Luxemburg on yksi kaikkein vauraimpia ja taloudellisesti vastuullisimpia jäsenvaltioita, tämä osoittaa, että eurooppalainen ohjausjakso on tavallaan ennaltaehkäisevä, koska se identifioi mahdollisia haasteita, joita jäsenvaltioilla on keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä ja jotka vaativat kuitenkin lyhyellä aikavälillä toimia. Edustaja Rapti viittasi näihin sosiaalisiin indikaattoreihin. Me tulemme käsittelemään tätä meidän tiedonannossamme sosiaalisesta ulottuvuudesta. Te viittasitte demokratiaan, joka on eurooppalainen ydinarvo. Ja komissio vaalii sopimuksia ja toki me haluamme vaalia myös näitä keskeisiä arvoja. Kreikan kriisi oli aika pitkälti seurausta tilastollisista petoksista ja vastuuttomasta talouspolitiikasta. Kriisi tuli ensin ja ohjelma tuli sen jälkeen. Ja nyt komissio yhdessä EKPn ja IMFn kanssa euroalueen jäsenvaltioiden poliittisen mandaatin kautta tukee Kreikkaa taloudellisen elpymisen alalla ja työpaikkojen luomisessa. Ja nyt on tärkeää, että Kreikka keskittyy liittyy ohjelman täytäntöönpanoon, jotta se voi jälleen käynnistää kasvun ja työpaikkojen luomisen ja välttää poliittisia myllerryksiä, ei ainoastaan Kreikan, vaan koko Euroopan vuoksi. Sitten vielä eläke- ja verouudistuksesta. Te tiedätte, että minä ja komissio olemme hyvin sitoutuneena sosiaaliseen vuoropuheluun. Meistä äh, ammattiyhdistysliikkeet äh, ovat hyvin tärkeitä, kun tehdään näitä tärkeitä poliittisia päätöksiä. Ranska ei aina ole ollut äh, sosiaalisen vuoropuhelun paras jäsen, päinvastoin niin on hienoa, että Ranskassa on tehty edistysaskeleita viime aikoina siinä, kun on tehty yhteistyötä sosiaalisen vuoropuhelun ja osapuolten kesken ja luotan siihen, että saadaan valmisteltua vakuuttava eläkeuudistus. Jos ymmärsin oikein, sanoitte, että tässä ei ole painotettuun verouudistusta. Ehkäpä me luemme eri asiakirjoja mutta meillä on suosituksia useille jäsenvaltioille verouudistuksista, lähes kaikille. Annanpa esimerkin maasta, jonka tunnen toiseksi parhaiten, eli on se maa, missä me nyt olemme tänään, Belgia. Meidän suosituksemme numero viisi keskittyy verotusuudistukseen sen vuoksi, että Belgian verojärjestelmä on epä siinä se keskittyy äh, suoriin veroihin ja siinä on äh, porsaan reikiä ja se ei ole täysin reilu. Belgia on pyrkinyt äh, vähentämään työn verotaakkaa. Siitä huolimatta se on yksi kaikkein korkeimpia Euroopassa kaikenlaiselle työlle. Belgia on yhä vielä yksi niistä maista, jossa on kaikkein pienin osa ympäristöverotusta kokonaisverotuloissa. Joten kyllä tässä on pyritty nyt yksinkertaistamaan verojärjestelmää ja parantamaan sen tehokkuutta ja valtavirtaistamaan sitä niin, että siitä tulisi edullisempi työpaikkojen luomiselle ja että se olisi sosiaalisesti oikeudenmukaisempi. Rouvat puheenjohtajat, teen mielelläni teidän kanssa yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa heti kun nämä uudistukset sekä eläke- että verotusuudistuksista on hyväksytty nimenomaan ajatellen julkista rahoitusta ja sen parantamista ja sitä, että saamme aikaan kestävää kasvua ja työpaikkojen luomista. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Näin päätämme keskustelun. Kaksi kommenttia kuitenkin vielä ensinnäkin riippumatta siitä, mikä tänään esityslista oli, niin käytän tilaisuutta hyväksi, kun täällä on kaksi komission jäsentä läsnä. Kun näet paljon, kuinka paljon tunnekuohon aiheuttanut puheenjohtaja Barusun lausuntoja liittyen kulttuuripoikkeukseen, että se olisi jotenkin taantumuksellista. Mielestäni tämä kyllä mm, on aika loukkaavaa ajatella koko eurooppalaista ajattelua. Ja ei, ei se riitä, että hänen joku edustajansa sitä jotain selittelee, kyllä ne itsestään jotain myös selitti. Ja sitten jatkamme tätä työtä tietenkin kummassakin valiokunnassa Melissa Ferreiran ja Veronika Lopez Fontanien mietintöjen yhteydessä 9. heinäkuuta palaamme asiaan niiden osalta, mutta haluaisin kiinnitettävän huomiota myös tähän tarkasteluun, jota yhdessä täällä teemme. Jokainen on huolestunut muuttunut, kun ajatellaan työmarkkinoisapuolten vuoropuhelua tai mikä on demokraattisen keskustelun taso, kun me tiedämme, että mikään ei onnistu, ellei se nimenomaan tapahtu niin, että demokratiassa kaikki saadaan mukaan kumppaneiksi siihen, mitä vaaditaan ponnisteluina ja yhteisvastuun tunteena. Mutta kun suosituksiamme maakohtaisesti hyväksytty, niin en oikein tiedä, mitkä teillä oli sinä päivänä tärkeimmällä sijalla. Ja minulla ei ole mitään tärkeämpää kuin, että kun suosituksia tehdään maakohtaisesti ja ne hyväksytään komissiossa ja julkaistaankin, että ne tullaan sitten parlamenttiin samana päivänä esittelemään. Näin se demokratiassa toimii. Kiitos, että tänään tulitte, mutta totta puhuen, minä olin kyllä nyt ajatellut, että paitsi että itse kukin jotain puhuu, niin demokratian toiminta käytännössä olisi edellyttänyt hiukan toisenlaista marssijärjestystä. Ja toivottavasti ensi vuonna, riippumatta sitten vaaliaikataulusta, jonka vuoksi meidän oma kalenterimme hiukan on toisenlainen, niin että se syy toisissa merkeissä. Kiitoksia kummankin valiokunnan puolesta. Päätämme kokouksen. Kiitos.